Okay, colleagues, I'm start. Hyvät kollegat, aloitamme nyt kokouksen, koska kello on jo yli kello 15. Ensimmäisenä asiana on esityslistan hyväksyminen. Olette varmaan huomanneet, että alkuperäiseen esityslistaan on tehty jotakin muutoksia, joten voimme käydä näitä muutoksia nyt lävitse. Ensinnäkin Rova Tikaon mietintö ei tule käsittelyyn tänään, vaan pikemminkin käsittelemme ensimmäisenä nämä huvivenet ja skootterit, sitten rautatiepaketin, kohesiopolitiikan ja sitten kello 18 koordinaattorit kokoontuvat. Huomispäivänä sitten ilmoitusasioiden jälkeen äänestetään näistä huviveneistä. Sitten kerron EMSAn osalta käydyistä neuvotteluista. Tämän jälkeen järjestämme kuulemisen, joka koskee verkkojen Euroopan välinettä yhdessä ITRE-valiokunnan kanssa. Kokous järjestetään toisessa rakennuksessa POS 3C50 salissa. Iltapäivällä sitten palaamme takaisin tähän saliin käydäksemme näkemysten vaihtoa funktionaalisista ilmaliikennelohkoista Järsen Bauskin kanssa. Sitten meillä on IMKon yhteinen kokous IKOL-aloitteesta ja aluekehitysrahaston kolme lausuntoa käsittelen tämän jälkeen rakennerahastoja koskevat kolme lausuntoa. Tänä päivänä olemme siis tässä salissa huomispäivänä 10.15 saakka. Niin ikään tässä salissa sitten siirrymme salin 3.050 ja iltapäivällä taas kokoonnumme tässä salissa, jossa nyt olemme joten saatte hieman juoksennella ympäri parlamenttia. Tämä tekee hyvää kaikille, pieni liikunta. Pyydän tätä kuitenkin anteeksi, tätä juoksutusta. Oletko kaikki nyt tyytyväisiä esitettyyn esityslistaan? Mikäli joku sanoo ei, niin sitten täytyy äänestää. Ja mikäli sitten vieläkin sanotte ei, niin sitten minä en kyllä tiedä, mitä sitten tehdään. Työjärjestysasiantuntijat joutuvat sitten katsomaan, mitä tehdään. Oletko kaikki nyt tyytyväisiä? Hyvä. Sitten seuraavana on pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta. Onko siihen mitään huomatettavaa? Kokous järjestettiin 26.–27. maaliskuuta. Ei vastalauseita, joten pöytäkirjat on hyväksytty. Seuraava sitten rouva Zilen mietintö, mutta missä on rouva Zile? Uskoakseni kolmikantaneuvottelut on juuri saatu päätökseen, mutta herra, siileä ilman emme voi aloittaa kuitenkaan. Joten lepäämme tässä pienen hetken, ennen kuin menemme itse asiaan. It's been moved up, yeah. Niin, tätä siirrettiin toiseen ajankohtaan tätä asiaa, toteaa puheenjohtaja. Okay, Robert, are you ready to... No niin, Roberts, oletko sinä nyt valmis esittelemään mietintösi? Hyvä. Siinä tapauksessa siirrymme käsittelemään huviveneitä ja vesiskoottereita. Tulemme tarkastelemaan muutosesityksiä. Herra Zile, olkaa hyvä. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tehneet tarkistuksia tähän lausuntoon tähän mietintöön ja meillähän on 60 tarkistusta kaiken kaikkiaan jätetty ja ensinnäkin sellaiset tarkistukset, joita haluaisin tukea. Ensinnäkin tarkistus 16. Tämä tuo lisää selvyyttä tähän tekstiin, direktiiviin ja mielestäni on tärkeää selventää amfibiolaitteiden määritelmä, koska Skandinavian maissa on olemassa sellaisia laitteita, joita käytetään niin jäällä kuin vedessäkin, ja nämä on otettava huomioon. Sitten seuraava on mielestäni myöskin myönteinen tarkistus. Se on numero 11. Kysymys on maahantuojien vaatimuksesta antaa riittävät asiakirjat, joissa on maahantuojan nimi ja osoite. Ja sitten tarkistus 14 selkeästä merkinnästä jäsenvaltioiden sellaisista palveluista jotka, tai tahoista, jotka panevat täytäntöön tämän direktiivin ja myöskin se, että heti paikalla on ryhdyttävä tiettyihin rangaistustoimiin, jos direktiivi rikotaan. Sitten on sellaisia tarkistuksia, joita minä en haluaisi tukea ja jotka tuovat lisäyksiä tähän tekstiin ja ne saattavat olla harhaanjohtavia itse asiassa, eivätkä parannakaan tekstiä. Ensinnäkin äh, haluaisin mainita 9, 12, 19 tarkistukset ja 18 tarkistus sitten taas liittyy äh, vesiskoottereiden rajoituksiin ja siinä mainitaan se, mitä jo artiklassa 5 on säädetty, ja artiklassa 5 puhutaan kaikenlaisista laitteista mukaan lukien vesiskootterit. Sen takia meidän näkökulmastamme katsottuna se ei tuo lisää varmuutta ollenkaan tähän direktiiviin. Siten tarkistukset 25 ja 23 pyytäisin kollegoita olemaan hyvin tarkkoja, kun kysymys on rakentamisesta. Jotta näitä laitteita voitaisiin niiden turvallisuusalta parantaa, niin se on tietysti hyvin tärkeää, mutta meidän täytyy kuitenkin muistaa, että nämä eivät ole nykyisissä vaatimuksissa mukana ja äh, täytyy myöskin miettiä niitä mahdollisia äh, toteutussa olevia teknisiä ratkaisuja, jotka voisivat olla näiden vaatimusten mukaisia. Ja sitten vielä kaksi tarkistusta, 22 jolla parannetaan uimareiden turvallisuutta. Nykyisissä vaatimuksissa puhutaan keskeisen ohjausaseman näkyvyydestä ja on myöskin tästä olemassa iso standardi ja lisäksi myöskin tyr- törmäysonnettomuudet uimareiden kanssa hyvin usein liittyvät oikeastaan inhimilliseen tekijään kuin äh, veneen suunnitteluun. Ja tästä on jo olemassa itse asiassa äh, sääntöjä siltä osin olisi taattava pikemminkin, että uima-alueet ovat suojeltua alueita, eivätkä ja että sillä tavalla rajoitetaan näiden laitteiden käyttöä. Sitten tarkistus 23. Mielellään kuulisimme vielä komission kommentin tähän, koska 23 tarkistuksessa kysymys on siitä, kuinka vielä voitaisiin parantaa sitä, että voi nostaa takaisin veneeseen vedestä. Ja haluaisin, että komissio selvittäisi nykyisiä turvallisuusmääräyksiä tältä osin ja antaisi myöskin sen näkemyksen siitä, onko tämä lisävaatimus teknisesti toteutettavissa ja tuoko se todella parannuksia. Sitten tarkastus 24-28, kaikki ovat vihreiltä, vaativat tiukempia melu rajoituksia ja kuten tästä jo aikaisemmin olemme keskustelleet ja tästähän on tehty tutkimustakin komissiossa, niin no, lisävaatimukset moottoreiden osalta, onpa kysymys sitten suunnittelusta tai muista, niin tästä tulee sosiaalisesti ja myöskin rahoituksellisesti hyvin kallista ja sen takia meistä olisi parempi, että jätettäisiin nämä vaatimukset komission ehdotuksen mukaisiksi. Sitten lopuksi vielä 13 ja 20 tarkistukset, jotka liittyvät komission ähm, siirrettyihin toimivaltuuksiin. Meidän mielestämme ähm, melu ja äh, pakokaasu osalta tiukemmat määräykset pitäisi jättää nykyisten määräysten varaan ja äh, senpä takia ähm, nämä ovat siis vihreiden tarkistuksia, niin senpä takia tässä he vaatisivat siis alennuksia, siis vähennyksiä, tiukennuksia, niin senpä takia uskon, että meidän pitäisi tämä asia säädellä kuitenkin ihan tavanomaisen lainsäädännön keinoin. Kiitoksia, herra Essada. Puhuu nyt kansanpuolen nimessä, olkaa hyvä. E, szanowny Panie Przewodniczący, koleżanki i koledzy, zastępując Kiitos eh, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Puhun Marcin Kevicin nimissä. Hän on meidän varjoesittelijämme. Ja haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä ja mahdollisuudesta eh, työstää yhteisiä ratkaisuja ja että hän on myös ymmärtänyt, miten monimutkainen tämä asia on. Ensin haluaisin eh, kommentoida hieman näitä ehdotuksia, joita esittelijä teki aivan kuten hän oikeutetusti toi esiin, meidän on tehtävä jotain päästöille ja myös melutasolle. Se on hyvin tärkeää myös äh, samanaikaisesti parantaa sektorin turvallisuusstandardeja. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa päästörajoista. Ne ovat kestäviä, varsinkin nämä kolme elementtiä, jotka siihen kuuluvat, NOx ja CO2-päästöt. Sama koskee myös äh, näitä melutasoja. Vihreät ovat tehneet tarkistuksia näistä katoista tai rajoista. Minusta tehdyt ehdotukset ovat kuitenkin jo ihan riittäviä lisärajoitukset ja vaatimukset turvallisuuden alalla eivät ole oikeutettuja. Meidän täytyy myös äh, muistaa pientuottajat. Joten kolmen vuoden siirtymäkausi olisi mielestäni pientuottajille oikeutettu. Meidän varjoesittelijämme sanoi, että tarkistuksessa 10 meidän pitäisi katsoa nimenomaan pk-yritysten erityisasemaa, koska sektorilla 95 prosenttia on näitä pk-yrityksiä. Ja sektori tarvitsee muutenkin paljon aikaa voidakseen toipua tästä kriisistä ja sen vuoksi meidän esittelemme esittää tähän pieniä tarkistuksia ja muutoksia. Tulemme tekemään suullisia tarkistuksia. Tarkistuksesta yhdeksän äh, halutaan poistaa sana äh, ympäristövaatimukset. Ja tarkistuksesta kymmenen sitäkin täytyy hieman muuttaa. Marcin Kievich ehdottaa äh, tähän myös pientä sanallista muutosta. Erityisen tärkeää olisi saada aikaan yhteiset standardit. Myös nämä ehdotukset hybrideistä ovat hyvin mielenkiintoiset ja niitä tulee tukea. Ja Marcin Kivicin mielestä esittelijän tekemät ehdotukset ovat hyvin pitkälti hyväksyttävät, mutta liian pitkälle menevät rajoitukset ei. Hopefully. Sitten sosialistiryhmän pari esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti kollega Spiros, joka seuraa tätä asiaa, hän otti yhteyttä ja sanoi, että hän ei voi tulla tänään paikalle, mutta että esittelijän linjassa ei ole oikeastaan sen suurempia ongelmia. Voimme todeta, että esittelijä tukee niitä kahta tarkistusta, jotka me esitimme ryhmänä, ja me tuemme myös kollega Zileä hänen vastustuksessaan Danutan tiettyjä tarkistuksia vastaan jolla halutaan muuttaa tätä teknistä komission liitettä ja sillä tavalla tehdä melurajoituksia vielä tiukemmiksi. Me olemme sitä mieltä, että nämä maksimirajat, joita nyt käytetään, ovat ihan hyvät ja jäsenvaltiot voivat sitten itse mahdollisesti tietyissä tilanteissa olla tiukempia. Joten lyhyestä virsi kaunis. Me olemme hyvin tyytyväisiä kollega Siilen työhön ja tuemme hänen mietintöään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi Rova Savisaar liberaalien nimissä. Herra johtaja. Hyvät kollegit, väikkelaivat ei... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, huviveneet ja niitä koskeva direktiivi ovat erittäin laaja aihe ja esittelijä on hyvin analysoinut tekstiä ja tehnyt muutosesityksiä, eikä minulla ole paljonkaan lisättävää. Pikemminkin haluaisin vain kiittää esittelijää. Tarkistusten osalta toteaisin, että tuen tässä komission ja esittelijän linjausta. Sen osalta, että sääntöjen pitäisi olla samat kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Tämä nimittäin auttaa sertifiko- sertifiointikysymyksessä ja myöskin auttaa näiden, lait- näiden laitteiden rakentajien elämää. Tekee sen helpommaksi. Ryhmämme tukee kaikkia muutosesityksiä, joita esittelijä on tehnyt. Uusi teknologia ja hybriditeknologia mukaan luettuna. Niiden käyttöä pitäisi edesauttaa parhaiden käytänteiden vaihtaminen sen valtioiden kesken on niin ikään tärkeää. Vaatavasti emme voi tukea tarkistusta, joka koskee melupäästöjä, koska tämä tarkoittaisi sitä, että tämä edellyttäisi valtavan suuria muutoksia moottoreihin. Pikemminkin meidän pitäisi rajoittaa niitä alueita, joilla näitä pieniä huviveneitä ja pikaveneitä voidaan käyttää ja myöskin nopeusrajoitusten avulla pitäisi pystyä vaikuttamaan tilanteeseen ilman uusia melurajoituksia. Emme tue niin ikään tarkistuksia, jotka koskevat suunnittelua, koska jäsenvaltiolla on jo omat sääntönsä tässä suhteessa. Jälleen kerran kiitos esittelijälle erittäin hyvästä yhteistyöhalukkuudesta. Kiitoksia. Rova Zalonka vihreiden nimissä, olkaa hyvä. Thank you, Shia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää esittelijää hänen työstään ja äh, siitä, että tällainen äh, kanta on tässä nyt muodostettu laajasti ottaen sitä tuemme. Ja, ja tahtoisimme ähm, Mm, tai toivoisimme, että äh, näissä tarkistuksissa olisi vähän erityyppinen lähestymistapa siinä, kuinka nämä jaetaan erilaisiin luokkiin. Nämä moottorit meidän näkemyksen mukaan se olisi helpompi tukea. Mitä tulee sitten esittelijän huolen aiheisiin tai valmistelin huolenaiheisiin näistä kuluista. Emme usko, että tämä tuo mitään lisäkustannuksia, koska kun ajatellaan komission arviointia, niin on mahdollista vähentää ähm, myöskin melua pienemmissäkin laitteissa aina 50 kilowatt, 15 äh, desibeliin ja pienemmissä 8 desibeliin. Nämä äh, vähennykset ovat siis mahdollisia. Me äh, myöskin äh, ajattelimme asiasta tietyllä tavalla, kun jätimme tämän suunnittelua koskevan tarkastuksen 22 huviveneet. Äh, hän ovat, koska kun voimme nyt tietysti luottaa ja viitata äh, asetukseen 7840, ja kysymys on siinä jalankulkijoiden suojelemisesta tieliikenteessä jossa myöskin on tiettyjä säädöksiä, jotka liittyvät materiaalien suunnittelusta ja käytöstä uhrien tilanteen turvaamiseksi. Ja meillä on myöskin tietoa liikenneonnettomuuksista ja aivan samalla tavalla äh, myöskin uimarit ovat joutuneet veneiden yliajamiksi, niin haluan vain viitata tähän lähestymistapaan ja tämän myönteiseen tulokseen, jonka olemme tältä osin nähneet jalankulkijoiden osalta. Ne uskomme, että tämä sama lähestymistapa voitaisiin käyttää, kun suunnitellaan näitä huviveneitä ja vesiskoottereita. Vielä kerran kiitokset esittelijälle yhteistyöstä ja toivon mukaan voimme vielä äh, jatkaa näiden äh, ehdotusten työstämistä ja kenties päästä kompromissitarkistukseen. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Onko herra Rubiks paikalla? Ellei ole, niin kysynkin, haluaako joku muu puheenvuoron vielä ennen kuin annan puheenvuoron komissiolle? No, komission ja edustajan sitten, herra Kirau, olkaa hyvä. Floor is yours. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että komissio saa tilaisuuden selventää jotakin seikkoja, jotka täällä on poimittu esiin. Mitä tulee tähän mietintöön, jonka herra Zile on laatinut ja mitä hänen kommentteihinsa tulee? Me olemme pitkälti samaa mieltä hänen kanssaan. Haluaisin vain muistuttaa teidän mieleenne, että loppuosan suhteen tarkistuksista 2 ja 5 meillä on pieniä ongelmia kyllä. Mitä uusiin tarkistuksiin, muihin kuin siihen tarkistukseen tulee, meillä on vaikeuksia monenkin tarkistuksen osalta. Kenties voin kertoa näistä hieman tarkemmin. Ensinnäkin tarkistus kahdeksan. Voimme kyllä elää sen kanssa mutta tämä ei oikeastaan kuulu tähän artiklaan, koska nyt on kyse pikemminkin Jortonsan kappalessa tarkistuksesta yhdeksän. En usko, että meidän kannattaa tässä ryhtyä laajentamaan tätä Jortonsan kappaletta, koska nyt on kyse määritelmästä. Ja tietystikin määritelmältä ottavat huomioon vaatimukset, jotka liittyvät pk-yrityksiin. Tähän liittyy tarkistus 10. Me katsomme, että Tämä on pikemminkin horisontaalinen kysymys, koska pk-yritykset käytännössä kaikilla tuotantotalouden sektoreilla ovat erityishuomion kohteena. Mitä erityistukea sitten tässä yhteydessä voitaisiin antaa pk-yrityksille? Siinäpä kysymys. Tämä nyt ei tule selväksi tällä tarkastuksella. Siirtyykö sitten tarkistukseen 11. Sen kanssa me voimme elää. Se käy meille. Siellä suurin suuri ongelma. Tarkistus 12 sitten on nähdäksemme turha, koska yksityinen tuoja ei määritelmänkään mukaisesti voi ryhtyä kaupalliseen toimintaan. Tarkistus 13 ja 20 meidän käsityksemme mukaan laajentaisi komissiolle annettua delegoitua säännösvaltaa, jota komissio ei kuitenkaan pyytänyt. Me emme usko, että nyt on sovellista laajentaa meidän valtaoikeuksemme delegoitua valtaa siinä määrin kuin näissä tarkistuksissa määritellään esimerkiksi melupäästön osalta. Tarkistus 14 sitten. Periaatteessa emme usko, että tämä tarkistus on tarpeellinen. Tarkistuksen loppuosa on kyllä ihan kunnossa, mutta keskivaiheilla tämä tarkistus on kenties meidän käsityksemme mukaan liian pitkälle menevä. 15 sitten on vedetty pois. Näin olen käsittänyt tarkistus 16. Suhtaudumme tähän avoimin mielin amfibioalusten määritelmään. Tästä on keskusteltu myös neuvoston kanssa, joten nähdäkseni tässä ei ole ongelmaa. Tarkistus 17, sekin on turha. Se ei muuta mitään. Tarkistus 18 on jo katettuna artiklassa 5. Ja tässä määritellään erityinen vesiskootteri kategoria. Vesiskootteri ei pitäisi erottaa näistä muista al- aluksista. Samojen toimien pitäisi päteä näihinkin. Tarkistus 19 puolestaan meidän nähdäksemme on hieman hakoteilla – Kenties voisimme tässä toistaa saman, mitä olemme todenneet tässä 22 kohdassa 1. Siinä viitataan samantyyppisiin ajantasaistamisiin. Tarkistus 21. Tämäkin liittyy delegoituihin säännöksiin, delegoituun säännösvaltaan. Voimme tietystikin tarkastaa tätä toiminten välisen sopimuksen valossa ja mikäli on tarpeen muuttaa ehdotettua tekstiä, niin ei siinä mitään kyllä voi muuttaa tekstiä. Tarkistus 22, niin kuin herra Sille itsekin totesi, pitää sisällään eri vaatimukset liittyvät näkyvyyteen. Tämä on tärkeä standardi, vaatimus. Joten katsoaksemme Euroopan unionin tasolla ei ole laajamittaista raporttia tai kertomusta onnettomuuksista, joten meidän on vaikea nähdä tai havaita, minkä tyyppisiä ongelmia meidän pitäisi ryhtyä tarkastelemaan. Joten on ehkä parempi tietämme tekstin ennalleen, emmekä mainitse näitä lisävaatimuksia, jotka ovat tässä tarkistuksessa mukana. joidenkin vuosien kuluttua annamme täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, silloin voimme uudelleen tarkastella onnettomuuksien raportointikysymystä. Tarkistus 23. Sen osalta jotkut jäsenvaltiot huomauttivat, että tarvittaisiin selvennystä vielä tähän vaatimukseen, siihen mitä sillä ajetaan takaa. Täysin selväksi ei tullut, mitä tässä nyt peräänkuulutetaan varsinkaan Pohjois-Euroopassa – on suorastaan vaarallista, mikäli joku tipahtaa veneestä, eikä pääse nopeasti uudelleen veneen kyytiin. Joten me uskomme, että voisimme kenties hyväksyä tämän tarkistuksen pienellä lisäyksellä loppuun tähän tekstiin. Komissio ehdottaa ja myöskin raportti raportointia koskevat tiedot tulevat olemaan saatavilla ja niin poispäin, mutta muuten tämä tarkistus voi pysyä ennallaan siinä muodossa, mitä siinä on ehdotettu. Melupäästöistä sitten. Nähdäkseni tässä on tapahtunut pieni väärinkäsitys sen osalta, mitä komissio sanoi vaikutusarvionsa yhteydessä. Komissio totesi silloin, että tekseltä kannalta katsottuna on mahdollista vähentää melua joissakin suhteissa. Mutta mitä me nyt ajamme takaa? Me pyrimme vähentämään melua, jota veneet aiheuttavat. Ja lisäksi vähennetään melutasoja, jotka silloin kun melu tulee moottoreista – melun vähentämisellä on vain vähäinen vaikutus. Tilanteessa, jossa se tieto, joka meillä on käytettävissä, me havaitaan, että suurin osa tämänpäiväisistä melusaasteista on peräisin veneistä, jotka toimivat täysin laillisesti tämän päivän sääntöjen mukaan, mutta eivät toimineet ole käytössä silloin, kun melua koskevat säännöt tulivat voimaan ja nämä myytäisiin sitten uusina veneinä, niin silloin tämä melutaso ongelma tulisi vastaan, joten ensinnäkin tarvitaan lisää rajoituksia melusaasteille, mutta tämä ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa. Lisäksi tämä edellyttäisi merkittäviä muutoksia veneisiin, jotta ne vastaisivat sitten näitä lisävaatimuksia. Ja tämä uudelleen suunnitteluvaatimus olisi erittäin kallis kustantaa näissä olosuhteissa. Kiitoksia. Mielelläni selvennämme tätä seikkaa vielä enemmänkin, mikäli jotain kysyttävää on. Mr. Zila. Herra Zile sitten. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, varjoesittelijöitä teidän hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstänne. Haluaisin reagoida muutamiin asioihin. Mitä tulee EPPn tarkistukseen yhdeksän, niin se, että suullisesti muutetaan, otetaan pois tämä environmental-sana, ei muuta tätä mitenkään. Me vastustamme joka tapauksessa tätä tarkistusta, mutta katsotaan sitten äänestyksessä. Mitä tulee tarkistukseen 10, Tähän tarvitaan varmaankin kohta kohdalta äänestys. Tässä on kysymys PK-yritysten erityisestä suojasta. Sitä me tuemme, mutta sitten tämä loppuosa, jossa on kysymys näistä säädetyistä investointipoikkeuksista, ja tämä ei oikein sovi meidän konseptiimme. Olen hyvin iloinen siitä, että komission ehdotuksesta tarkistuksesta 23 vihreä, tämä on vihreä tarkistus, jossa on kysymys veteen joutuneen henkilön saatavilla tai käytettävissä olevista keinoista. Tähän varmasti teemme vielä ehkäpä suullisen tarkistuksen, jonka me esitämme menettelyiden mukaan. Kiitos. Kiitoksia herra Ziile. Äänestys toimitetaan huomisaamuna kello 9.10. Seuraava asiaistuslistalla on Rova Sarkianin mietintö, joka koskee yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta. Rova Sarkianille annettiin mandaatti marraskuussa. Hän aloitti silloin neuvottelut neuvoston kanssa. Kyseessä oli parlamentin ensimmäinen käsittely. Neuvosto omaksui yhteisen kantansa 8. päivä maaliskuuta. Viime viikolla sitten Rova Sarkiani tuli koordinaattorien kokoukseen Strasburgiin kertaakseen aikaansaadusta edistyksestä ja tänään järjestettiin ensimmäiset viralliset kolmikantaneuvottelut. Tanskan pysyvä edustaja edusti puheenjohtajamaata noissa neuvotteluissa. Neuvottelut käytiin juuri ennen valiokuntamme kokousta. Muistuttaisin teitä siitä, että nyt pyrimme pääsemään toiseen käsittelyyn ja menettelytapa edellyttää sitä, että Neuvosto hyväksyy parlamentin neuvottelutuloksen tai äänestystuloksen ilman muutoksia, joten neuvottelut parlamentin ja neuvoston välillä täytyy käydä ennen kuin toinen käsittely menee täysistuntoon tämän vuoden heinäkuussa. Joten minun tehtäväni puheenjohtajana on nyt käydä lävitse menettelytapa kysymystä niiden kanssa tai niiden vuoksi, jotka eivät ole niissä olleet mukana, joten toinen käsittely on täysistunnossa edessä heinäkuussa. Rova Sara ja nyt te voitte kertoa, missä mennään neuvotteluissa. Sì, grazie Presidente. Come appunto eh, stava dicendo anche lei, da gennaio... Niin, eh, kuten sanoitte jo tammikuusta lähtien, on käyty tai oltu epävirallisissa yhteyksissä neuvoston ja komission kanssa ja tietystikin neuvoston kanta on, on joustavampi ja pehmeämpi suhteessa komission ehdotukseen, joka tietyltä osin tätä uudelleen laadittua tekstiä on sitä mieltä, että neuvoston ehdotukset ovat liian löysiä. Ja Äh, siis ensimmäinen trilogi järjestettiin juuri ennen tätä valiokuntakokousta ja me saatoimme äh, silloin kuitenkin tutkia jo näitä kohtia, tätä äh, uudelleen laadittua tekstiä ja olemme päässeet jo sopuun ainakin kahdesta kohdasta ja viidestä muista kohdasta. Meissä on, meillä on ainakin jo kolmessa sellainen kanta, josta varmasti pääsemme myöskin sopuun, joka on varmasti ihan hyvä. Tietysti joitakin olennaisia kysymyksiä vielä on, joissa on eroavaisuuksia, mutta haluin, halusin vain sanoa näin, jotta kaikki on selvää, kun ajatellaan näitä kaikkein tärkeimpiä ongelmia tässä uudelleenlaaditussa tekstissä. Ensinnäkin tietysti tämän asetuksen uudelleenlaatiminen. laatiminen Tästä ollaan jo keskusteltu. Ja tähän liittyy jotakin hyvin olennaista, eh, joka liittyy parlamentin tahtoon, eh, että kansallinen sääntelyviranomainen olisi eh, riippumaton ja että se tällä tavalla voisi sitten sitten johtaa siihen, että kaikilla olisi sama yhtenäinen sovellettava järjestelmä jäsenvaltioissa. Yksi ainoa keskustelun kohta vielä vireillä, koska ensimmäisessä käsittelyssä parlamenttihan näki tai siis kansalliset parlamentithan ovat niitä, jotka voivat tämän säätelyelimen nimittää, että, tai vaikka neuvoston mielestä hallituksen pitäisi tämä sääntelyelin nimittää siis alkukannat ovat tässä hyvin erilaisia, mutta uskon, että pääsemme sopuun. Ja muutoin taas voin sitten äh, sanoa, että suurelta osin tätä tekstiä äh, sääntelyelimestä olemme aika paljon samoilla linjoilla ja varmastikin pyrimme pääsemään ratkaisuun äh, tässä määräajassa, mitä tulee rahoitukseen tietystikin jo eh, ensimmäisessä äänestyksessä toivimme, että tästä tulisi paljon eh, vakaampaa ja että tällä tavalla parannettaisiin rataverkkoja ja uskon, että tällä tavalla olemme saaneet hyvän sovun aikaiseksi, kaikki tärkeimmän sovun, koska tällä tavalla eh, tässähän oli erilaisia kantoja ja erilaisia ehdotuksia kolme vuotta, oli parlamentin ehdotus, seitsemän vuotta taas oli neuvoston ehdotus ja tällä hetkellä nyt olemme päässeet sitten sopuun viidestä vuodesta. Ja voisin kyllä sanoa, että tämäkin on hyvin tärkeää täsmentää tällä hetkellä siis olemme päässeet sopuun vain väliaikaisesti, siis koko tekstistä ei ole vielä sopua, mutta kaiken kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että Meillä on siis mahdollisuuksia ja halukkuutta löytää ratkaisu kaikkiin sellaisiin osiin, jotka tässä asiassa ovat nyt ongelmallisia ja todella asenteet ovat rakentavia. Sitten rataverkon haltijoiden riippumattomuus. Emme ole vielä tätä tekstiä tältä osin lähteneet tutkimaan Toivoisimme, että puheenjohtajan valtio tekisi ehdotuksen tästä asiasta. Ja itse asiassa tämähän on se menetelmä, jota olemme soveltaneetkin jo aikaisemmin ja joka on ollut varsin rakentava, että puheenjohtajavaltio tekisi ehdotuksen ja sitten siltä pohjalta lähtisimme keskustelemaan. Tietysti tämä on aika arkaluontoista, tämä rahoituskysymys, mutta meillä on vielä pelivaraa neuvotteluissa tässä ja tässäkin olemme odottavalla kannalla, että neuvosto kertoisi meille, mitä mieltä se on meidän tänään esittämistämme ehdotuksista ja myöskin muihin hyvin tärkeihin kysymyksiin. Melupäästöt, vihreät ovat tehneet tässä ehdotuksen. Ja tässäkin parlamentti ja komissio ovat aika paljon samalla linjoilla, että uskon, että pääsemme sopuun tässä myöskin neuvoston kanssa. Sama pätee myös ertms ja etcs Tässäkin toivon mukaan pääsemme sopuun. Sama pätee myös kansallisten viranomaisten ähm, reittien myöntämismenetelmään. Tässä meillä ei ole vielä mitään standardiratkaisua koska kysymys on sellaista menetelmästä, jossa kaikkien pitäisi toimia samalla tavalla ja toivon mukaan tässä päästään viite, kuuden viikon päästä sitten jo ratkaisuun, mutta joka tapauksessa, että 30 päivän aikana sitten pyydettäisiin näitä lisäasiakirjoja ja ne olisivat asianmukaisia sitten, jos sanottaisiin, että ei voida tällaista määräaikaa sopia näiden asiakirjojen myöntämiseksi, niin silloin on olemassa sellainen vaara, että tämä asia venyy loputtomiin ja tässä siis odotamme vielä neuvoston kantaa, mitä tulee sitten äh, rataverkon haltijan asemaan. Tämäkin on hyvin olennainen osa tätä uudelleen laadittua tekstiä. Ja äh, tässä olemme jo panneet merkille tiettyjä tehtäviä. Ensinnäkin nämä Ähm, äh, näiden oikeuksien myöntäminen, niistä keskustelua on myöskin muita tehtäviä, joita pitäisi korostaa, muun muassa äh, rautatiepalveluihin käsiksi pääseminen, ja tästäkin keskustelimme tänään. Ja tässäkin äh, meillä on aika pitkälti neuvoston ehdotusten osalta sopuja artiklaan 13.2. Meillä ei ole yhteistä kantaa. Parlamentti on pitänyt tätä aina hyvin olennaisena kysymyksenä ja kysymyshän on siis huollosta komis- neuvosto ö, ei halua sitä sisällyttää tähän, mutta meidän mielestämme hyvin näiden tärkeiden tehtävien joukossa pitäisi olla myöskin ö, huoltoa koskevat kysymykset ja neuvosto ei ole sitä tähän mekanismiin halunnut sisällyttää. Ensimmäisessä käsittelyssä ö, huollon osalta – emme päässeet tässä sopuun. Ja parlamentin alkuperäistä tekstiä ei hyväksytty. Näin ollen me toivoisimme, että neuvosto nyt haluaisi vielä työntää kauemmas tämän direktiivin voimaantuloa, koska 30 kuukauttahan oli tässä tietyiltä osin neuvoston kanta ja 60 taas oli toinen määräaika ja sitten aloitettiin tämä epävirallinen trilogi. Sitten ehdotettiin 36 kuukautta ja me taas ehdotimme 12 direktiivin siirtymäaika mukaan lukien, koska olemme sitä mieltä, että olemme jo menettäneet aivan liikaa aikaa ja nyt pitäisi vihdoin saada tämä direktiivi voimaan, jotta voitaisiin toimia tehokkaammalla tavalla. Mitä tulee sitten näihin poliittisiin kysymyksiin niin sanotusti, jotka ovat vielä avoinna, artikla 7, jossa on kyse siitä sitoumuksesta, jonka parlamentti haluaisi nähdä komission toteuttavan, mitä tulee kansallisiin markkinoihin ja avautumiseen, kansallisten markkinoiden avautumiseen vuonna 2012 alkaen. Ja tässä ei minusta olla vielä kovin vakuuttavalla kannalla tätä asiaa on tarkisteltava vielä, että jotta tästä artiklasta seitsemän päästäisiin sopuun, olemme nyt jo seuraavan trilogin päivämäärät sopineet. 9. toukokuuta lähtien ja sitten jatkamme tietysti myöhemmin. Nyt olen kollegoiden käytettävissä tietysti, jos haluatte esittää kysymyksiä. Ja suuret kiitokset kaikille varjoesittelijöillä kaikista poliittisista ryhmistä, sillä tämä on ollut todella vaativa, mutta myöskin hyvin tuottoisa työ. Thank you very much, Mr. Grosch, for Mr. Kiitoksia. Grosch puhui sitten Kuunin puolesta. Kollega Kuun on kalastusvaliokunnassa ja hän esittelee siellä oman mietintönsä. Sen vuoksi minä esittelen EBPn lausunnon. Kiitän esittelijä. Olemme keskustelleet tästä aikaisemmin ja olemme tässä hyvällä tiellä. Enkä tässä nyt lähde kaikkia yksityiskohtia käsittelemään. Muistuttaisin vain, että meille on hyvin tärkeää se, että tällä hetkellä me haluamme painopiteenä, painopisteenä pitää nimenomaan näitä säätelyviranomaisia. Ja siinä on kolme asiaa tärkeää ensinnäkin se, että tämä viranomainen on riippumaton ja voi työskennellä avoimesti. Toisekseen, että se progressiivisesti Euroopan tasolla kehittyy verkostoksi ja kolmanneksi toimeenpanon määräajat eivät voi olla ikuisia. Eli jos tämä tavoite saavutetaan, niin äänestyksessä ja keskusteluissa, niin silloin me voimme asettaa hyvin positiivisen merkin koko sektorille ja tällä edellytyksillä voimme myös saada aikaan hyvin paljon järkevää verkon eri, omistajuuden eriyttämisen kanssa. Olemme iloisia siitä, että on saatu aikaan tiettyjä kompromisseja tänään ja viime päivinä. Ajattelen esimerkiksi tätä viittä vuotta infrastruktuurikustannuksille. Olen myös äh, saanut tietää, että neuvosto suhtautuu avoimesti poikkeuksille äh, Baltian Itämeren alueelle ja muilta osin varmasti kykenemme saavuttamaan äh, menestystä mitä tulee esimerkiksi palveluihin, tai artikla 7, jossa on avoimuudesta, avaamisesta kysymys. Tämä on hyvin tärkeää parlamentille, niin että tämä on hyvin selvää ulospäin. Me keskusteluissa me rajauduimme nimenomaan tähän äh, säätely, säätelyviranomaiseen, mutta komission kanssa alun perin 2012, mutta komission tuntien niin ehkäpä 2013. Eli nimenomaan markkinoiden avaaminen ja omistajuuden eriyttäminen. Minusta on tärkeää, että komissio muotoilee näitä ehdotuksia. Ja minusta tämä on ihan reilua, kun tässäkin valiokunnassa on henkilöitä, jotka ovat jättäneet käsittelemättä tiettyjä asioita nimenomaan yhteistyön hengessä. Ja sen vuoksi olettaisin, että tämä muotoilu on hyvin tärkeä. Ja sitten olisi hyvä, että me saisimme nopean ratkaisun. Mutta se on mahdollista ja järkevää ainoastaan, jos me tiedämme hyvin tarkkaan, mitä tälle paketille tapahtuu. Ei olisi ollenkaan järkevää, että me lähdemme puhumaan seuraavasta paketista ennen kuin olemme vieneet päätökseen tämän nykyisen. Kiitokset vielä komissiolle ja parlamentin edustajille, jotka viime viikolla tekivät erinomaisen hyvää työtä. Tremolsa. Kiitoksia sitten Rova Tremolsa. Vai herra Tremolsa? Everything's possible. No, kaikki tuntuu olevan mahdollista. Könnte das machen, aber das tue ich nicht. Nein. Voisin kyllä puhua espanjaakin, mutta en nyt tällä kertaa kuitenkaan, sanoi puhuja. Haluatteko kuulla, että mitä minä haluaisin sanoa Alden nimissä? No, minä puhun nyt sitten. Ensinnäkin haluaisin lämpimästi kiittää esittelijää. Tiedän, että Herra Ramos olisi kovasti halunnut olla tänään, tänään mutta valitettavasti päässyt olen nyt täällä hänen sijaisenaan. Koordinaattorina hän on, olen seurannut kyllä tämän sen kehittymistä. Kaikki ei näytä vielä ruusuiselta, mutta jotkut asiat ovat edistyneet. Tai nyt keskittyä tärkeimpiin seikkoihin. Esimerkiksi, mikäli nyt puhun Trimosan kannalta tärkeästä asiasta, vaikuttaa siltä, että komissio on tehnyt muutakin kuin neuvoa antava rooli. Tästä keskusteltiin myöskin työryhmässä. Tämä on pieni, pieni muotoista toimintaa eikä niin keskitettyä, mutta kuitenkin edistystä ja mitä täytäntöönpanoon tulee. Tässä keskityn täytäntöönpanoon 12 kuukautta aikaraja, mitä odottamuksiin tai korotuksiin tulee, niin täällä juuri viitattiinkin. Neuvosto haluaisi tämän pois, se oli tämän päätäväinen ja parlamentti halusi sen mukaan. Ja omalta kantani katsottuna, sen perusteella mitä juuri kuulimme, olisi tärkeää, että mm, tarkastetaan aikarajaa ja aikarajan pitäisi olla mahdollisimman lyhyt. Neuvosto haluaa tämän kokonaan pois. Olemme saaneet tietoa esimerkiksi Saksan rautatieyritykseltä ja naapurimaiden rautatieyrittäjiltä. Näiden toimet eivät ole aina yhteen sopivia, kun tarkastellaan teknistä yhteensopivuutta ja sen parantamista tulevaisuudessa. Kumpikin osapuoli haluaisi tietää, milloin täytyy pistää uusia sääntöjä voimaan käytäntöön ja miten niitä pystytään ylipäänsä pistämään täytäntöön. Olisimme toivoneet enemmän avoimuutta kilpailupuoleen. Tuen täysin nyt, mitä te sanotte ja räisettelijä. Ja tärkein seikka kenties lopuksi on tärkeää, että omistajuuden eriyttäminen pidetään tässä huomion kohteena. Komissiolle voidaan esittää yhä uudelleen kysymyksiä, tullaanko ehdotus tekemättä tämän vuoden aikana neuvotteluiden aluksi todettiin, että tämä ei ole tärkeintä, vaan tärkeintä on se, että toimitaan voimakkaasti sääntelyviranomaisten puolella, mutta että tämä eriyttäminenkin toteutuu. Kysymys kuuluu milloin avoimuus rahoituksen osalta ja omistajuuden eriyttäminen pitäisi saada toteutumaan ja mitä muuta tästä sitten jää käteen. Ne kustannukset, jotka saadaan, tai kustannushyöty, joka saadaan, täytyy investoida infrastruktuuriin. Tämä on pienimuotoista eriyttämistä jo vahva sääntely, ei pelkästään Euroopan tasolla, vaan myöskin kansallisella tasolla täytyy saada toteutumaan. Tiedän hyvin, että kaikki eivät ole asiasta samaa mieltä ruohonjuuritasolla ja esittelijä professori Kiani on voimakkaasti vienyt asiaa tähän suuntaan ja olemme tässä toiveikkaita sen suhteen, että loppujen lopuksi saamme myöskin sellaisen lopputuloksen, jota voimme täysin rinnoin sitten olla tukemassa. Mr. Kramer for the Greens. Kiitos. Sitten vihreiden nimissä herra Kramer. En nyt lähde tässä toistamaan kaikkea, mitä on sanottu. Haluan kiittää esittelijä ja varjoesittelijöitä. Ei ole ollut mitenkään helppoa päästä tähän päätökseen ja saada kaikkia näitä asioita lävitse. On kolme asiaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Olemme puhuneet melusta, MTSstä ja kuva olisi sellainen, että neuvosto on nyt ymmärtänyt tämän. Mutta ei tässä nyt pidä nuolaista ennen kuin tipahtaa. Meidän täytyy katsoa sitten, mitä tästä lopulta tulee sisällöksi. Pääasia on säätelyviranomainen, sehän on täysin ristiriidatonta täällä parlamentissa. Mutta kyllä tästä vielä varmasti tulee vielä tiettyjä vastakkainasetteluita, seuraavaan sitten, koska tämä astuu voimaan. Tästä herra Matio eilen sanoikin, että olemme päässeet hyvin eteenpäin ja sen vuoksi me pidämme nyt ainakin alussa kiinni tästä 12 kuukaudesta tai ylipäätään lyhyestä ajasta. Jos me nyt vielä antaisimme viisi vuotta, koska viisi vuotta on jo ollut, niin, niin jos annetaan vielä viisi vuotta, niin, niin ei sellaista lainsäädäntöä voida tehdä. Sen vuoksi meillä on tässä hyvät mahdollisuudet, jos me olemme yhdessä samaa mieltä, silloin me voimme saada tämän valvontaviranomaisen lävitse hänen työnsä täytyy olla avointa ja viranomaisen täytyy myös päättää, millä tavalla tämä riippumattomuus voidaan taata. Ja meidän täytyy antaa tähän tietty määräaika, koska ei voi olla niin, että sitten kun kaikki paperit on saatu täydettyä, niin kestää kuitenkin kaksi vuotta ennen kuin tulee päätös ja ennen kuin voi edes tehdä, valittaa. Ja sen vuoksi täytyy olla tämä äh, määräaika ja meidän mielestämme se on enintään kahdeksan viikkoa. Koska kaikkihan ovat kuitenkin, se on kaikkien eduissa, että voidaan hyödyntää infrastruktuuria. Ja jos sitten molemmat osapuolet haluavat, että tämä toimii, niin silloin tämä tapahtuu nopeasti. Mutta jos tässä on kysymys vain siitä, että täytetään näitä asiakirjoja, niin se voi kestää vaikka kuinka kauan. Tästä meillä on kokemusta jäsenvaltioissa, mutta me olemme tehneet tämän nyt selväksi ja toivon mukaan me pääsemme tässä lävitse. Ja sitten koko tämä yleiskysymys eriyttämisestä, se jää sitten nähtäväksi. Ja Kiitos sitten herra Zile. Tarā pateicību ziņotājai. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tässä kärkeen. Haluan kiittää esittelijää. Tämä on aika eksottinen, tämä minun äidinkieleni. Haluan kiittää myöskin muita kollegoita, varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja haluaisin mainita kaksi asiaa vain. Ensinnäkin neuvosto tapasi tänään sovittelu kokouksessa käsiteltiin kansallisen sääntelyelimen riippumattomuutta ja uskon, että nämä neuvottelut nyt menivät täysin jumiin tässä asiassa. Jos me korostamme sitä tuossa ensimmäisessä käsittelyssä, siis siinä sanottiin, että kansalliset parlamentit nimittävät nämä kansalliset sääntelijät, niin silloinhan me emme luo lisää riippumattomuutta tälle eh, sääntelijälle. Sääntelijän ikään kuin rooli on olla ikään kuin sovittelija eri jäsenvaltioiden välillä, kun kysymys on vaikka raideverkkojen saatavuudesta ja käytettävyydestä. Ehkäpä kansalliset sääntelyelimet ovatkin puolueellisia ja niitä kiinnostaa enemmän omien kotimaittensa etujen puolustaminen. Meillä on 27 jäsenvaltiota ja tilanne on hyvin erilainen niissä. Ja senpä takia on olemassa kenties myöskin erilaisia keinoja, kuinka riippumattomuus taataan. On otettava huomioon ja mietittävä kollegoita vähän tätä asiaa miettimään. Toisekseen se, että vaaditaan, että sääntelijä saa työnsä loppuun, neuvosto sanoi kuusi kuukautta on se aika, jonka aikana sääntelyelinten ei pitäisi työskennellä missään yrityksissä joissa eh, niillä on mitään päätäntävaltaa. Meidän mielestämme kahden vuoden jäähdyttelyaika olisi paljon parempi kuin puolen vuoden. Ei voida ajatella, että jäsenvaltioiden välillä olisi sellaisia eroja, että joissakin kansallisessa sääntelijöissä tämä olisi vain parin kuukauden jäähdyttelyaika ja jossakin taas sitten pistettäisiin jäädylle kahdeksi vuodeksi. Tämä itse asiassa on tällä hetkellä äh, tilanne ja tämä kaksi vuotta on kaikkein pisin aika. Äh, tätä ajatellen. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin toivoa, että 17 kohdassa kollegat tukisivat meitä. Kysymys on siitä, kuinka voidaan käyttää kolmansien maiden verkostoja ja rataverkkoja, erityisesti mitä tulee rahdin kuljettamiseen rautateillä. Esimerkiksi me Baltian maissa kilpailemme venäläisten yritysten kanssa, ja jos näitä kohtia ette halua tukea, me olemme silloin heikommassa alakynnyssä, koska ähm, venäläiset pääsevät silloin niskan päälle. Jos annamme yhden venäläisen operaattorin toimia kaikilla ähm, eri verkoilla, äh, jotka menevät Moskova, Moskovaan ja muihin pääkaupunkeihin. Ja sitten taas meillä on mahdollisuus toimia vain Euroopan unionin alueella, niin meillä on todella selkeä alakynsi tässä kysymyksessä, eli me joudumme silloin todella heikkoon asemaan, he joudumme sanomaan irti varmasti työntekijöitäkin. Monasti, monien vuosien aikana olemme joutuneet taisken toistelemaan kolmansien maiden halvempaa hinnoittelupolitiikkaa vastaan. Jos nämä junat tulevat vaikkapa Pietarista Baltiaan päin, niin niillä on aivan eri hinnoittelu ennen Baltian rajoja, ja sitten jos ne tulevat meidän maahamme, niin sitten ne tulevat maksamaan paljon enemmän, ja tämä on pidettävä todella mielessä, kun avataan näitä eurooppalaisia verkkoja kolmansille maille. En, emme saa toimia kevytkenkäisesti, vaan poliittisia värheitä pitäisi tässä välttää. Pyytäisin kollegoita miettimään näitä asioita. Tietystikin saattaa olla joitakin juridisia esteitä, kuten komissio tämän päivän kokouksessa totesi, mutta kuitenkin olen vakuuttunut siitä, että meidän pitää löytää sellainen ratkaisu, jolla pääsemme tästä umpikujasta pois. Näin olemme tehneet kyllä aikaisemminkin. Ja ihan viimeinen kommentti vielä, että hyväksyimme 2009 kaasudirektiivin ja se tarkoitti sitä, että kaasuinfrastruktuurien pitää olla kaikkien käytettävissä. Kolmannet maat ovat kovasti vastustaneet näiden sääntöjen täytäntöönpanoa täydellisesti ja Euroopan unionilla on nyt vipuvoimaa nyt kolmannet maat eivät pysty tähän asiaan millään lailla painostuksella vaikuttamaan. Meidän täytyy tällä tavalla toimia myöskin tässä asiassa. Kiitos, sitten herra Sesada. Bardzo dziękuję, szanowni państwo. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, neuvotteluissa, joita käytiin komission ja neuvoston kanssa, tuli tärkeäksi tarkistus 135, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi. Se sai tukea täysistunnossa kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Yli 430 parlamentin jäsentä äänesti tarkistuksen puolesta. Täytyy muistaa, että joissakin jäsenvaltioissa rautatie liikenteen harjoittavat, harjoittajat rahoittavat itse itsensä, eivätkä ne ole liitoksissa tai millään tavalla liitettynä eurooppalaisiin tai kansallisiinkaan verkostoihin. Mikäli näiden operaattoreiden osalta sovellettaisiin kaikkia direktiivin määräyksiä, tämä johtaisi suhteettoman suureen taakkaan, joka kohdistuisi näihin operaattoreihin, ja tämä olisi vastoin direktiivin henkeä. Sellaisena ajankohtana kuin nyt meidän pitäisi pikemminkin hyväksyä myönteisiä, positiivisia toimia alueiden kannalta katsottuna. Meidän täytyy sanilla markkinat ja välttyä ongelmilta. Alkadrai. Kiitos äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä ja sitä, mitä hän on tehnyt. Tässä on jo päästy paljon eteenpäin. Siitä hänelle suuri kiitos ajattelin rajoittua tässä lähinnä painottamaan niitä asioita, jotka ovat tärkeitä näissä neuvotteluissa ja monet kollegat ovatkin jo näihin jo viitanneet, eli siis säätelijän rooli. Tästä meidän täytyy pitää kiinni, tästä tämä on tärkeä asia, tämä on meille se kaikkein tärkein asia. Ja nimenomaan se, että tämä on viranomainen, joka on riippumaton, jolla, joka voi näyttää kyntensä, joka kykenee reagoimaan. Ja ajatellen sitä, että meillä on säätelijöitä, jotka ovat kansallisia, mutta koko tämä verkosto on kansainvälinen, niin meidän täytyy toimia samalla tavalla kuin muillakin sektoreilla, eli siis rakentaa tällainen säätelijöiden verkosto. Se on tärkeää sekä käyttäjille, rautatieverkoston kuluttajille, asiakkaille niin, että he voivat helposti kääntyä tämän viranomaisen puoleen, jos on ongelmia, mutta on tärkeää, että markkinoiden toiminta ja siihen liittyvät ongelmat joka puolella Eurooppaa tulkitaan samalla tavalla. Ja tällainen verkosto luonnollisesti sitten kokoontuisi säännöllisesti puhumaan asioista. Ja tämä voisi sitten johtaa siihen, että asiat tulkit, tul, tutkitaan samalla tavalla. Ja pitkällä aikavälillä me haluamme todella eurooppalaisen viranomaisen, niin pitkälle emme ole vielä päässeet, mutta tässä ehkä tehdään nämä ensimmäiset askeleet siihen suuntaan. Uskon, että vahva säätelyviranomainen voisi vaikuttaa myös näihin meidän huolimme liittyen tähän taloudelliseen puoleen, koska tämä säätelijä hän arvioi, onko osa näistä rahavirroista sallittuja vai ei ja millä tavalla ne vaikuttavat kilpailuun ja markkinoihin. Myöhemmässä vaiheessa käymme luonnollisesti perustavamman keskustelun, todennäköisesti ensi vuonna, tästä eriyttämisestä – Tästä ollaan eri mieltä, mutta siinäkin meidän täytyy nyt saada asiat järjestykseen ja odotan mielenkiinnolla komission ehdotusta. Ja siinä täytyy myös luonnollisesti huomioida markkinoiden toiminta samoin kuin rautatieverkoston tehokkuus sekä se kustannus, mitä tulee tähän eriyttämiseen. Ei sen enempää. Deborah jatka samalla linjalla ja odotan seuraavassa kokouksessa uutta raportointia. Uh, yeah, yes, uh, forgive me for being... Uh... Suoka anteeksi, että olen äh, nyt äh, noviisi tämän asian suhteen, mutta tarkistus yksi, joka koskee poikkeusta, niin onko tämä ainoa poikkeus, joka on tulossa, vai onko jo olemassa muita poikkeuksia? Tämän haluaisin tietää. Mietin tässä nyt rautatieosuuksia, jotka ovat verkoston ulkopuolella tai erillään verkostosta. Puheenjohtaja kenties tuntee tämän sen paremmin. Silloin kun minun maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa puhuttiin yrittämisestä, siellä ei käytetty kenties parasta menetelmää, mutta loppujen lopuksi kuitenkin tämä toteutui. Mutta Isle of Whitein rautatieverkosto sai poikkeuksen eriyttämisestä, koska se ei ole osana verkostoa. Onko tämä nyt otettu huomioon tämän tyyppinen tilanne vai johtaako tämä nyt siihen, että rautatiet, vanhat rautatietkin joutuvat eriyttämisen kohteeksi, perinteiset rautatiet. Joskus rautatieosuus on täysin erillään tavanomaisesta verkostosta, niin voivatko näitäkin olla poikkeuksen piirissä vai eivät? Herra Benjan, jäsenet varmaan nyt iskevät päätään seinän kuten mainitsitte, tällaiset perintörautatiet, Heritage Railways. Näitä poikkeuksia, näitä koskevia poikkeuksia on olemassa, että arvaatte varmaan miksi ja mitä aloitte varten. Isle of White on erillään, ei siksi, että se on tällainen perinnö, perinnörautatie, vaan kyse on rautatieosuudesta, joka on erillä muusta verkostosta ja siksi se on poikkeuksen piirissä. Kommenttia ilman mikrofonia. No pyydämme, että komissio selventää Isle Whitein tilannetta tuossa suhteessa. Minä en tätä tarkemmin tunne. Saattaa, että yrityskuningaskunta ei ole edes pyytänyt tälle poikkeusta. Rakantian. Grazie, presidente. Grazie. Uh, Kiitokset. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myös esittelijälle, joka tätä asiaa työstä. Minulla olisi kysymys, tämä liittyy komissioon, koska olen sitä mieltä, että tässähän oli ensimmäisessä käsittelyssä selkeä umpikuja ja sitten, että siitä olisi päästy yritse, ylitse, niin pitäisi hyväksyä komission ehdotus, että sovittaisiin kansallisten markkinoiden matkustajaliikenteen vapauttamisesta ja myöskin sellaisten yritysten rakenteista, jotka toimivat näillä markkinoilla. No, missä nyt tällä hetkellä ollaan tämän pyynnön osalta? Voivat, voiko komissio noudattaa näitä määrättyjä määräaikoja ja erityisesti kun tässä nyt kysymys on julkaisemisesta, niin meidän pitäisi varmasti nyt päästä eroon näistä pakotteista ja muista hankaluuksista ja lyödä kilpailukykyiset markkinat. Jos halutaan todellista yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta, niin uskon, että silloin ei pidä kieltäytyä näistä kunnianhimoisista tavoitteista. Tietysti määrä aika, joka tässä, määräajat, jotka tässä nyt on mainittu, niin ne nyt enemmän tai vähemmän vastailevat niitä määräaikoja, joita parlamentin ulkopuolella on mainittu mutta vetoan nyt kuitenkin hyvään tahtoon, jotta nyt todella pyydettäisiin sitä, että nämä pakotteet poistettaisiin ja että todella voitaisiin saada markkinat sellaiseen tilanteeseen, että tulokset olisivat konkreettia, koska uskon, että tätä meiltä myöskin kansalaiset jatkuvasti vaativat. Monsieur le Président, merci. Je vais être bref parce que beaucoup de choses ont été dites. D'abord, euh, Kiitos äh, hyvin lyhyesti. Vain äh, haluan äh, kiittää ja onnitella esittelijä, joka on tällainen pitkän, vähän kuin maratonari tässä työssä, kun tämä on pitkän aikavälin työkin. Yksi asia, tämä artikla ja artik- artikla 7, artikla 3 komission pyyntö, pyyntö komissiolle, että äh, nyt tämä eriyttäminen toteutettaisiin ja myöskin äh, markkinoiden avaaminen toteutettaisiin yhdessä, niin mielestäni tämä oli enemmän kuin artiklakohta, koska äh, tässä hän oletettiin, että kompromissi on jo, jo jossain hyväksytty ja tämä on hyvin tärkeä asia, että ikään kuin tämä uudelleen laadittu teksti olisi jo tuotu tälle tietylle tasolle, koska mm, jos pyydetään tällaista lupausta komissiolta, että se tekisi tällaisen ehdotuksen, kun taas itse asiassa samantyyppistä kysymystä sitten toisaalta myöskin tälle komissiolle ollaan ehdottamassa, niin että mietin tässä, että menevätkö puurot ja sekaisin. Ja sitten ähm, tämä sääntelykysymys, tämä on tietysti hyvin tärkeä, mutta kuten Katra Ui otti tässä esille, se, että tämä olisi ikään kuin ennakoiva asia jo koko tälle sääntelytoiminnalle, en tiedä, pitäisikö meidän tyytyä tähän vai mennä pitemmälle, kun ajatellaan, että kysymys on laajasta eurooppalaisesta rautatiealueesta, että millä tavalla tämä sääntelyasia järjestetään. Kiitoksia paljon. Sitten komission edustaja, herra Päkki. Good afternoon. Kiitos puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Kenties minun kannattaisi nyt aloittaa kiittämällä esittelijä ja varjaesittelijöitä, mutta ehkä myöskin puheenjohtajamaata ja kaikkia muita, jotka ovat, muita Haluaisin kiittää, jotka tehneet äh, sinikäistä työtä viime viikkoina oikeudenmukaisen kompromissitekstin työstämiseksi. Tämän päivän kolmikantaneuvotteluissa havaittiin, että vaikkakin kaksi seitsemästä asiasta vain saatiin ratkaistua, niin siitä huolimatta valmisteleva työ alkaa nyt kantaa hedelmää. Kiitokseni kaikille tiimeille ankarasta työstä, jolla pystyttiin tasoittamaan tietä kohti sopimusta toisessa käsittelyssä ennen kesää Komissio tähän pyrkii ponnekkaasti sekä esittelijän että puheenjohtajamaan avulla. Puheenjohtajamaahan tekee, tekee työtä erittäin vaikeassa olosuhteessa vaikeassa tilanteessa, koska neuvostossa yhteistä säveltä oli vaikea löytää. Hienosäätöisiä muutoksia hienimuotoisia muutoksia tähän yhteiseen kantaan on vaikea saada aikaan, mutta puheenjohtajamaat on erittäin sitoutunut tähän työhön. Tarkistuksia on niin kovin monta, että en voi niitä kaikkia kommentoida. Ehdottaisin kenties sitä, että sihteeristö saisi tietoonsa komission kannan jo ikiseen tarkistukseen, mutta toteaisin, että tarkistukset voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään. Usein missä tapauksissa esittelen pystynyt valmistamaan kompromissitekstin tekstiin puheenjohtajamaan viime viikkoisten keskusteluiden perusteella esimerkiksi sopimuksiin liittyvät seikat ja säänneltyjen palveluiden piirin pääsy ja raiteilla kulkeva rahti näiden osalta kompromissin päästö parlamentin prioriteetit ensimmäisestä käsittelystä ovat sellaisia, että komissio tukee voimakkaasti, niin kuin tuki ensimmäisenkin käsittelyn yhteydessä, mutta maa ei ole voinut antaa vastauksia kaikkiin kysymyksiin, ja me työstämme näitä seikkoja edelleenkin, jotta kompromisseihin päästäisiin. Esimerkiksi aikataulua koskeva poikkeus, siitä keskusteltiin tänään, mutta asia ei saatu loppuun käsitelty. Ja sitten maksukysymys, EMTS, kysymys. Komissio tukee parannuspyrkimyksiä näiden kahden tärkeän seikan suhteen, jotka liittyvät rautateiden kehittämiseen. Kenties tästä tarkistusryhmästä totesi Rova Arkianille, että rautatiemarkkinoiden valvonta ja tätä koskeva lauseke ovat olleet erittäin hyvää ja käytännöllistä edistystä, jota saatiin aikaan tänään käydystä ensimmäisessä kokouksessa. Esittelijä ehdotaan, että ensimmäisessä käsittelyssä hylätyt tarkistukset otettaisiin uudelleen käsittelyyn. valmistelussa kokouksessa oli jotakin kompromisseja, joista keskusteltiin, ja tuohon tarkistusryhmään kuuluu joitakin tarkistuksia, joiden suhteen esittelijä, varjoesittelijät tietävät, että kompromissiteksti olisi parempi esimerkiksi aikataulukysymys silloin, kun on kyse sääntelyä koskevista päätöksistä ja rautatiehen liittyvät palvelut, ohjeispalvelut ja komission osaistuminen sääntelyyhteistyöhön, mutta jälleen kerran sääntelyiden verkostoa koskeva kysymys oli edistysaskel tänään. Sitten oli jotakin tarkistuksia, jotka ensimmäisessä käsittelyssä jo olivat vaikeita komission kannalta suhteessa alkuperäiseen ehdotukseemme ja tuleviin tarkoitusperimme nähden. Erityisestikin tarkistukset 3, 8, 9, 11 ja 14 ovat tällaisia. Ne liittyvät eriyttämiseen omistajuuden erittämiseen. Uskon, että tässä yhteydessä komission ehdotus, joka tullaan tekemään vuoden lopun mennessä, voin tämä nyt vahvistaa teille, työ on jatkunut ankarasti kaikkiin kolmeen ehdotuksen suhteen, joista ilmoitettiin aiemmin, ja vaikutusarviota ovat meneillään. Ja hyvin paljon näkemysten vaihtoa on jo käyty eri osapuolten kesken. Ja nyt komissio on yhdessä valmis, valmis tekemään ehdotuksensa. Komission strateginen työohjelma viime joulukuulta ja koko rautatieala työstävä tiimi ja liikkuvuutta ja liikennekysymyksiä käsittelevä tiimi ovat tehneet ankarasti työtä aikataulusta pysytään. Artikla menee kuitenkin pidemmälle kuin olemassa oleva lainsäädäntö eriyttämisen osalta, joten mielelläni nyt toistaisin ajatukseni, että ei otettaisi tätä tähän yhteyteen, vaan nämä yleiset huolet katettaisiin yleisellä tarkastuslausekkeella, josta on keskusteltu esittelijän kanssa ja myöskin puheenjohtajamaan kanssa. Uskoakseni tärkeimmät seikat, jotka liittyvät erottamiseen ja sääntelyviranomaisen rooliin puheenjohtaja saadaan katettua tarkastuslausekkeella. Mutta kummankin osapuolen näkemys asiasta ei ole vielä täysin identtinen, mutta jo kummassakin tapauksessa tarkastelulauseke saattaa tarjota mahdollisuuden poliittiselle kompromisselle kolmen instituution kesken. Me tulemme myötä vaikuttamaan yhteisen sävelen löytymiseen tässäkin asiassa. Kiitos. Kiitos, Kiitoksia, herra Päke. Tiedättekö, onko Isle of Wight poikkeuksen piirissä vai ei? No, en tiedä, mutta tarkastan asian. Kiitos. Selvä. Aikataulutarkistuksia varten on 3. toukokuuta. Valiokunta äänestää 31. toukokuuta ja heinäkuussa tämä tulee täysistuntoon. Onko Rova Sara Kianilla esittelijän ominaisuudessa vielä jotain lisättävää? Una precisazione sul regolatore nazionale pieni tarkennus vain, mitä tulee kansallisiin säätelyviranomaisiin. Ehkä unohdin tämän ottaa esiin. Haluan sanoa kollegoille, että neuvosto ei halunnut alkuun edes käyttää sanaa verkosto tästä säätelyelimestä, joten tässä on päästy eteenpäin verrattuna siihen, mikä tilanne oli aluksi. Olemme kuitenkin vielä kaukana siitä, että me saisimme eurooppalaisen säätelyelimen viranomaisen. Mitä tulee artiklaan 7, niin haluaisin toistaa, että me pidämme kiinni alkuperäisestä lähtökohdastamme myös ottaen huomioon sen muotoilun, jota neuvosto ehdotti, se ei riitä. Mutta varmasti pääsemme tästä vielä sopimukseen. Ilmoitan nyt vain, että me pidämme tästä kiinni ja toivon mukaan komissio tulee esittelemään tämän ennen vuoden loppua. Uh, Kiitoksia Rova Sarakiani. Toivottavasti neuvottelut tulevat kantamaan hidelmää. Seuraava asia estysistalla on eläinten suojelukuljetusten aikana. Me tulemme tarkastelemaan herra de Grandis Pasqualin mietintöä ja hänen tai pikemminkin hänen lausuntonsa tarkistuksia. Herra Pasqual, olkaa hyvä. muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää siitä, että minun vetomukseni on hyväksytty, että äänestys tästä ei olekaan huomenna, vaan 7. toukokuuta. Ja olen kiitollinen tästä sen takia, että että varjoesittelyiden kanssa tulimme siihen tulokseen, että meillä on vähän enemmän hyvä olla aikaa, jotta voimme keskustella, jotta pääsisimme sopuun lähestulkoon kaikista kohdista. Ja tämä nyt ei ollut tässä ajassa mahdollista. Ja, ähm, tätä siis siirrettiin tätä äänestystä. Soka anteeksi, herra esittelijä. Mikäli ihmiset poistuvat nyt salista, voisitteko poistua hissun kissun? Tämä on erittäin tärkeä asia, joten voisitteko pitää meteli nyt mahdollisimman vähäisenä. Tämä olisi kovin kohteliasta esittelijäkohtaan niin- ja avuksi meille kaikki, jotka haluamme kuunnella. Pyydän anteeksi herra lausunlaatia, mutta täällä oli liikaa meteliä. Kiitokset. Sanoin siis tuossa, että mm, tarkoituksena, että voisimme keskustella vielä lisää ja näin ollen toivon mukaan voimme päästä sopuun, jos nyt emme ihan kaikista, niin ainakin suuremmasta osasta kuitenkin näitä kohtia, joissa olemme eri mieltä. Olen ehdottanut viittä kompromissia ja Rova Verder ehdotti taas kahta muuta minun pyynnöstäni ja tämä asia jäi vielä auki ja tarkoituksena minun osaltani oli siis päästä siihen, että voisimme keskustellen päästä sopuun ja sitten nähdä, mistä kohdista emme voi päästä sopuun. Aluksi voisin todeta, että meillä on vain yhdessä asiassa oikeastaan suuria erimielisyyksiä. Kysymys on tästä kahdeksasta tunnista ja tämä on tällainen asia, josta ei tunnu olevan mahdollista päästä sopimukseen ja siksi tätä äänestystä haluttiin myöskin lykätä. Jotakin huomioita, jotka liittyvät tähän kohtaan, jotta voisin selventää tätä kaikille, mistä asiasta tässä on nyt kysymys. Tänään maatalousvaliokunta tutkii tilastoja, jotka antavat mahdollisuuden nähdä, minkä takia tällaisia erilaisuuksia on olemassa. Ja nyt on tiedettävä, että monet eivät pysty kuljetuksessa tätä kahdeksan tuntia noudattamaan koska tällä tavalla toimitaan vain 36 prosentissa kuljetuksia ja on muistettava, että tämähän on asia, joka millään lailla ei voi toteutua sataprosenttisesti ja sen takia tämä on aiheuttanut ongelmia. Vain 40 prosenttia kuljetusta eläimistä menevät teurastamoihin ja 60 prosenttia ovat sellaisissa kuljetuksissa, joita eivät kata äh, sellaiset äh, asetukset, jotka liittyvät äh, teurastus, teurastettaviin eläimiin. Ja tämä on muistettava tarkistuksen jättämisessä. Ja tietysti tänään olemme voineet vielä keskustelut siitä, että onko johdonmukaista ja toivottavaa, että tehdään tällainen ero, että onko eläin menemässä teurastettavaksi, pitääkö silläkin olla tämän tyyppinen ähm, kohtelu ja äh, jos kysymys on toisen tyyppisestä elämistä, niin onko siellä sitten riittävät fasiliteetit ja niin poispäin. No joka tapauksessa tästä olemme keskustelleet ja minulla ei ole mitään ongelmaa tämän asian toteamiseksi, koska minulla on tässä äh, tietty kanta puolustettavana. Eläinten hyvinvointi on asia, jonka kaikki varmasti jakavat ja en millään lailla halua tätä vastaan puhua, mutta on tietysti intressejä, jotka ovat sen kanssa törmäyskurssilla ja tietysti täällä liikennevaliokunnassa meidän täytyy miettiä tätä. Joissakin maissa tarvitaan esimerkiksi eläviä eläimiä, toisissa taas pakastettuja tuotteita ja niin poispäin. Ja sitten esimerkiksi vaikkapa Espanjassa ja Tanskassa on paljon eroavaisuuksia näissä asioissa. No asia on tällä viisiin ja äh, senpä takia ähm, halusin tätä asiaa äh, kaikille nyt tässä selvittää perin pohjin. Äh, tässä on kysymys siis eri intresseistä. Kysymyksen meidän täytyy ottaa huomioon, että kolme miljoonaa äh, sikaa kuljetetaan sillä tavalla, äh, että 20 miljoonaa niistä tulevat Hollannista, äh, siis suurin osa näistä sijoista. No kuitenkin samanaikaisesti on muistettava, että muista maista äh, tulee myöskin eläimiä suuria määriä. Siis jos nyt suostumme tähän kirjallisen tiedonannon vaatimukseen, niin sillä tavalla me joudumme sitten vaikeuksiin, koska on olemassa erilaisia eläimiä, joita kuljetaan siis eri tarkoituksiin. Ja haluaisin tässä yhteydessä nyt sanoa, että tämä on sellainen aihe, joka saattaa siis jakaa meitä, ja se on ihan normaalia, näin varmasti käykin. Mutta olisi hyvä kuitenkin, että olisimme vilpittömiä tässä, ja olisi hyvä, että löytäisimme sellaisen muotoilun, joka myöskin sopisi maatalouspaljokunnalle. Sehän tätä asiaa vielä siellä sovittelee, ja toivon tietysti sitä, arvoisa puheenjohtaja, että tähän päästäisiin, enkä halua millään lailla nyt näitä eroavaisuuksia korostaa, vaan haluaisin vedota nyt kaikkiin Äh, näihin tarkastusten tekijöihin, äh, joita nyt on 40, että äh, että todettaisiin todella varjoesittelyiden kesken, että ja mehän olemme käyneet hyvin äh, hedelmällistä keskustelua melkein kaikista äh, kohdista lukunottamat juuri tätä kahdeksan tunnin kohtaa. Ja äh, on hyvä, että tämä asia siis todella nyt käsitellään perinpohjien ja että löydämme sellaisen muotoilun, joka voisi kaikkia tyydyttää ja että sitten voisimme lähteä äänestämään ja sitten saataisimme sitä demokraattisen päätöksen. No joka tapauksessa minä haluan lopuksi vielä toistaa, että minä olen sillä kannalla. Ja millään lailla en nyt halua polkea eläinten hyvinvointia, vaan olisin sitä mieltä, mitä komissiokin on tässä monasti puoltanut, että ähm, tässä voidaan vielä äh, tätä tapaa parantaa ja että itse asiassa tämä menee yksin äh, sen kanssa, mitä jo on muistakin asioista päätetty. Jos kysymys on nyt tällaisesta tyhjentävästä määritelmästä, niin uskon, että pääsemme tästä varmasti sopuun. Kaiken kaikkiaan, arvoisa puheenjohtaja, uskon, että tästä on vielä keskusteltavaa. Olen iloinen siitä, että meillä on nyt lisäaikaa keskusteluihin ja äh, minä toivon, että pääsemme mahdollisimman suuresta osasta asioita sopuun. Jos sitten 7. päivä toukokuuta ähm, emme ole vielä päässeet sopuun kaikesta, niin sitten äänestämme ja demokraattisesti sitten nähdään, äh, mikä kanta voittaa ja jätämme nämä erimielisyydet taaksemme ja silloin Agri-valiokuntakin valmastikin on varmasti päässyt jo sopuun ja sitten myöskin tämä asia sitä kautta ratkeaa. Tämä on tietysti kiinnostava kysymys ja tietysti tämä kiinnostaa eurooppalaisia ja toivon mukaan sitä täällä hyvin käsittelemme. Se on ihan hyvä, että vilpittömästi näistä asioista puhumme ja että otamme huomioon myöskin liikennesektorin huolenaiheet täällä valiokunnassa. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Thank you, Mr. De Grandes. Uh, Mr. Kiitoksia. Sitten sosiaalistiryhmän nimissä puhuu herra Leichtfried. Dank, Herr Präsident. Kiitos eh, puheenjohtaja, esittelijä. Kiitokset eh, tähän mennessä tehdystä hyvästä yhteistyöstä ja tästä sisällöllisestä työstä. Tässä on paljon ehdot, tarkistuksia, joita te olette tehneet, jotka mahdollistavat sen, että voimme löytää kompromissin monilla aloilla. Koska kaikki ähm, esitetyt tarkistukset eivät välttämättä tällaisia ole. Minulle ja minun ryhmälleni uskallan sanoa, että meille tämä kahdeksan tunnin kysymys maksimikuljetusaika on erityisen tärkeä. Ja se on sitten lopuksi se ratkaiseva, olemmeko asemassa, jossa voimme hyväksyä tai äänestää tätä vastaan, koko mietintöä vastaan. Selitän tämä nyt täysin ilmaisen suurempia tunteita. Luonnollisesti on kysymys myös siitä, että Euroopan parlamentti on antanut tämä kirjallisen lausunnon, joka, jota enemmistö edustajista kannatti, joka menee samaan suuntaan. Mutta minusta täytyy muistaa, että me olemme eh, täällä kansalaisten edustajia, emmekä me silloin voi eh, ohittaa sitä, kun kansalaisjärjestö kykenee keräämään hyvin lyhyessä ajassa miljoona allekirjoitusta – Asian Ja tämä on asia, jota emme voi ohittaa. Meidän täytyy tähän reagoida. Eikä vain tämä ole tärkeää. Tälle, näille allekirjoituksille oli myös äh, ihan selvä ähm, syy, massiiviset syyt, ja ihmiset ovat lähteneet tähän nyt mukaan. Eli tässä on tavallaan kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä on minulle henkilökohtaisesti äh, tärkeää, nimenomaan eläinten suojelu eläinten hyvinvoinnin suojelu, myös teuraseläimet. Sen vuoksi meidän täytyy huomioida erikseen myös teuraseläimet. Ja kun tietää, mitä Euroopan maanteilla tapahtuu, näitä eläimiä kidutetaan ja ne joutuvat kärsimään matkallansa kohti kuolemaa. Ja se on asia, jota ei voi ohittaa. Mutta on myös toinen syy täytyy huomioida myös siitä, millä tavalla kuluttajat, kuluttajia tavallaan petetään myös näillä, näillä kuljetuksilla. Me tarvitsemme stressitestejä, jotka liittyvät myös siitä, että kuluttajien syömä liha, onko se terveellistä vai ei. Meidän täytyy myös miettiä sitä, onko järkeä, kuten esittelijä itsekin sanoi, kun ajatellaan alanko maalaisia tai tanskalaisia sikoja, joita viedään parmaan ja sitten sitten tehdään parmankinkkua. Jos minä haluan parmankinkkua, niin minä haluan aitoa parmankinkkoa, enkä jotain kinkkua, eh, joka on parmankinkku nimeltään sen vuoksi, että vain teurastus on tehty lähellä parmaa. Täällä, on, täällä huijataan kuluttajia, eikä tällaiset käytänteet ole hyväksi Euroopan taloudelle. Se loppumetreillä vahingoittaa kaikkia. Sen vuoksi on monia asioita, jotka puhuvat tämän kahdeksan tunnin säätelyn puolesta. Te sanoitte, että 37 prosenttia kuljetuksista ovat pitempiä kuin kahdeksan tuntia. Minä uskon teitä, mutta minusta tässä on 37 prosenttia liikaa niitä silloin. Miss Savisaar. Rouva Savisaar. Aitäh, herra juhattaja. Head Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Varjoesittelijämme ei ole paikalla, joten puhun täällä hänen puolestaan ja lyhyesti kerron teille meidän ryhmämme kannan kysymykseen. Ensinnäkin yleisemmät seikat. Tietystikin eläinkuljetussäännöt ovat äärimmäisen tärkeitä, koska niiden avulla voidaan taata se, että eläimet saavat kohtuullista kohtelua silloinkin, kun ne ovat menossa teuraaksi, että niitä kohdellaan asianmukaisesti. Kun lukee tätä mietintöä, tulee täysin selväksi, että säännöt ovat tarpeellisia. Säännöt eivät sinänsä ole ongelma, vaan pikemminkin niiden täytäntöön pano valvonnan täytyy olla aiempaa parempaa, ja mikäli meillä on yhteiset säännöt, yhteisistä säännöistä täytyy pitää kiinni. Niitä täytyy kunnioittaa, kun eläin on menossa teuraaksi. Ei se tarkoita sitä, ettäkö eläintä voisi kohdella kaltoin. Silloinkin täytyy noudattaa sääntöjä. Kolmanneksi, ei pidä sallia sitä, että bisneselämän ajattelu tässä on päällimmäisenä. Ja että eläimiä tuotetaan Euroopassa ja sitten niitä viedään kolmansiin maihin teurastettavaksi. Maihin, joissa eläinten suojelusäännöt ovat paljon löyhemmät kuin meillä. Mitä Alderyhmän linjaukseen tulee tämän kahdeksan tunnin maksimikuljetusajan osalta. Ryhmässämme on kollegoita, jotka sanovat, että meidän täytyy pitäytyä tähän kahdeksan tunnin sääntöön. Jotkut toiset sanovat, että meidän pitäisi määritellä maksimi- ja minimirajata. Kenties voitaisiin käyttää hyväksi uutta teknologiaa tämän toteuttamisessa. Toiset puolestaan ovat todenneet, että kahdeksan tunnin sääntö on järkevä käytännönläheinen, pragmaattinen sääntö, varsinkin kun otetaan huomioon, että joitakin eläimiä täytyy kuljottaa jopa meriteitse. Tällaisissa tapauksissa tämä kahdeksan tunnin sääntö ei toimi. On just se, milliset on nende loomade tingimuset, kas nad saavat, kas nad saavat Jotkut kollegat katsovat, että eläinten kuljetusolosuhteet ovat tärkeämpi asia kuin kahdeksan tunnin sääntö. Esimerkiksi se, miten eläimiä ruokitaan matkan aikana, on tärkeä seikka. Aldi-ryhmällä ei siksi ole vielä selkeää yhtenäistä linjaa tähän kysymykseen. Jotkut kollegat äänestävät yhteen suuntaan, toiset jollakin toisella tavalla, joten meidän täytyy äänestämällä määritellä ryhmämme linja vielä selkeää punaista lankaa tai yhteistä säveltä ryhmässämme ei ole vielä syntynyt. Periaatteessa me tuemme sitä, että sääntöjen täytyy olla selkeät, niiden täytäntöönpanoa täytyy valvoa ja tehostaa. Kiitos. Uh, thanks very much, Chair. Actually, I'm going to start with water. Kiitos puheenjohtaja. Otan tässä pienen hörpyn, kun tässä puhutaan nyt noista eläinkuljetuksista, niin alkaa ihan kurkkua kuivata. I try not to, Brian. <clears throat> so. No niin, Minä olin tuossa varjoesittelijöiden äh, ja kollegoiden kanssa kokouksessa, herra Grandesin kanssa myös, ja hyvin pian ymmärsin, miksi en ollut paljoltikaan äh, samaa mieltä siitä, mitä tässä mietinnössä sanotaan, ja tämä oli selitys siihen, äh, miksi tästä mietinnöstä tässä mietinnössä oli periaatteessa kysymys kuljettamisesta eikä oikeastaan eläinten hyvinvoinnista ja tämä ei ole mikään motiivi, vaan itse asiassa tämä on ihan fakta ja tämä selvittää kyllä kovin paljon tätä asiaa. Esittelen sanoisin, että minun ryhmäni vihreät ovat innokkaita pääsemään sopimukseen tässä hyvin tärkeässä kysymyksessä ja on todella valitettavaa, kun hän on ihan oikeassa, kun hän sanoo, että hän on monet tarkistukset hyväksynyt, mutta hän ei kuitenkaan ole ole hyväksynyt yhtäkään vihreiden tarkistusta. Ja tämä on todella surullista minusta. Niinpä, rakkaat kollegat, me emme täällä nyt keskustele äh, siitä, äh, kuinka äh, tiilejä kuljetettaisiin, vaan me keskustelemme eläinten, elävien, tuntevien, hengittävien eläinten tuntemuksista. Ne pystyvät tuntemaan stressiä ja kipua ja on hyvin yksinkertaista sitten ajatella, että meillä on vastuu muka, kun olemme tässä nyt, tai meillä on todella vastuu, kun olemme tällaisia muka pitemmällä kehittyneitä. Ja mielestäni tämä käy selville erityisesti sen takia, että minä edustan Kaakkois-Englantia ja se on ainoa sellainen alue, jossa on ainoa britannialainen satama, josta lähtee Eurooppaan eläviä eläimiä. Ja tämä on todella tunteita herättävä asia Isossa Britanniassa ja olen käynyt Ramsgateissa, olen käynyt siellä satamassa ja olen tavannut kampanjoijia ja, ja olen ö, todella keskustellut myöskin fanmaritten kanssa ja olen tavannut paljon kansalaisjärjestöjä, tuottajia, jotka siis vievät näitä tavaroita. Ja kyllä, tiedän, missä minä haluan tässä asiassa olla. Ja tästä syystä minä olen tukenut tuota kirjallista julkilausumaa kahdeksasta tunnista tästä rajoituksesta juuri sen takia, että tämä on hyvin tärkeä kysymys vihreille. Ja sen takia olen hyvin surullinen siitä, että tämä ei nyt kuitenkaan näytä siltä, että pääsisimme sopuun. Mutta haluan korostaa kuitenkin sitä, että me haluaisimme äh, saada aikaiseksi sovun ja että voisimme tehdä työtä yhdessä. Ja toivon todella, että esittelijä voisi tässä nyt äh, tehdä joitakin uusia kompromissitarkistuksia ajatuksia, jotka todella tunnustaisivat senkin asian, että kysymys ei ole tästä jostakin mistä tahansa äh, tavarasta, vaan kysymys on eläimistä ja siitä, että niitä pitäisi kuljettaa sillä tavalla, että ne mahdollisimman vähän kärsivät, vaan että niistä voidaan arvokkaasti tehdä ravintoa ja että ne voivat elää täysin arvosta elämää silloinkin. En nyt jatka puhutta tämän pidempään, mutta haluaisin kuitenkin vielä äh, esittää toiveen, että esittelijä tekisi jotakin tuoreita ehdotuksia, jotka ottaisivat huomioon äh, nämä prioriteetit, jotka minun mielestäni ovat todella tärkeitä monille ihmisille Euroopan unionissa. Kiitokset. is Foster, ECR. Rouva Foster, EKR-ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Chairman, and sorry to colleagues, uh, I'm... Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi kollegoille, että tässä hieman ajat muuttuivat. Van Dalen on meidän varjoesittelijämme, enkä minä puhu hänen nimissään. Mutta uskoisin, että voin sanoa, että me hyväksymme suurimman osan näistä tarkistuksista ryhmänä, mutta sitten taas Ison-Britannian osalta haluaisin sanoa näistä tarkistuksista. Me olemme käyneet tätä keskustelua jo yli kymmenen vuotta. Matthew ja puheenjohtaja ja jotkut muutkin kollegat ovat olleet tässä valiokunnassa kauan ja me olemme puhuneet näistä kuljettajien velvollisuuksista ja niin edelleen. Kaikkien näiden, jotka ajavat näitä eläimiä, kaikki nämä vuodet. Ja ö, olen samaa mieltä kollegan kanssa vihreistä. Minä tuin myös tätä kahdeksaa tuntia mutta pienin reunahuomautuksin, koska eh, Iso-Britanniassa meillä on hyvin eh, kaukaisia alueita, jos on esimerkiksi Shetlandissa tai jossain ei ole kovinkaan käytännöllistä siirtää eläimiä saarilta eh, mantereille, joten minusta meidän täytyy myös huomioida tällaiset asiat. Ja jollain tavalla täytyy tulla tiettyjä poikkeuksia. Ja ei ehkä nyt kuitenkaan tämän valiokunnan asia, mutta ihan oikeutetusti otitte esiin asian. Eli yksi kaikkein suurimpia asioita on nämä teurastamot ja nämä säännöthän ovat jo aika vanhat. Ja tämä on se, minkä vuoksi me ylipäätään kuljetamme eläimiä aivan liian pitkiä matkoja lävitse Euroopan. Enkä minusta tässä saada aikaan minkäännäköistä tai paljonkaan uudistusta, ellei muuteta täysin kokonaan ajatusta siitä, millä tavalla eläimiä teurastetaan. Ja jos me haluamme hyvälaatuista lihaa, sitähän me puhutaan, niin se on se, mitenkä siihen päästään. Ja tämä on todellakin yksi suuri asia. Eli eh, toinen kauhea asia on eh, nämä hevosten kuljetukset eh, Itä-Euroopasta Sisiliaan. Se on mielestäni ihan pöyristyttävää, joten meidän täytyisi huolehtia siitä, että teurastus tapahtuu lähempänä näitä eläimiä. Tässä on hyviä tarkistuksia paljon, joita me tulemme tukemaan ja tässä on myös muitakin valiokuntia mukana, mutta meidän täytyy kuitenkin tässä antaa hyvin vahva merkki. Meidän täytyy huolehtia eläimistä, kun niitä kuljetetaan. Ja Toki tämä, nämä ovat tuntevia eläimiä, mutta samanaikaisesti tämä on bisnestä, joten tähän täytyy saada aika jonkinnäköinen tasapaino. Ja, Dank, Herr Vorsitz. Herra Bach. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegaa Luis de ja hänen tekemästään työstä. Tekstissä on mukana moniakin seikkoja, joita voin tukea, varsinkin mitä tulee valvontamenetelmien harmonisointiin ja liikenteen harjoittajien ja kuljettajien koulutukseen. Siinä voitaisiin paljonkin parantaa nykytilanteesta. Jäsenvaltioille esitetään vaatimus, että näistä tarkastuksista ja valvonnasta pidetään tiukasti kiinni ja langetetaan asianmukaiset sanktiot, mikäli epäkohtia esiintyy. Kollegeite Grandessa keskityin pitkälti liikennekuljetuspuoleen ilman, että hän käy tätä tunnepitoista keskustelua. Kuitenkin hän kunnioittaa eläinten suojelua. Eläinten suojelu on tässä tärkeä osatekijä. Ja tässä voitaisiin olla hyvinkin rohkeita ja kunnianhimoisia parlamenttina. Ja mietinnön otsikkokin viittaa eläinten suojeluun kuljetusten aikana. Nähdäkseni tässä väijäämättä täytyy ottaa eläinten suojelu mukaan. Kyse pelkästään kuluttajien edusta ja tavallisista ihmisistä, jotka valppaalla silmällä pitävät mielenkiintoisa kohteena eläinten kuljetuksia, vaan kaikki asiantuntijatkin sanovat, että eläinet pitäisi teurastaa siellä, missä niitä kasvatetaankin samalla alueella. Näin lihan laatu on paljon parempi. Ja kyse on myöskin hiilidioksidipäästöistä, mikäli eläimiä kerrataan tuntikaupalla paikasta toiseen teurastettavaksi. Ei tämä ole järkevää. Meidän täytyy tässäkin suhteessa olla kunnianhimoisia, että tämäkin puoli mukaan. Kuten sanoisin, sanoin jo, tässä täytyy saada asianmukainen tasapaino taloudellisten ja eläintensuojelun liittyvien intressin välille Toivon, että keskustelun aikana varjoesittelyiden kanssa tämä tasapaino saadaan aikaan. Kiitos paljon. Thank you, Mr. Benyon. Herra Benyon. Um, about 15 years ago. Kiitos. Noin 15 vuotta sitten muistan, että kampanjoitiin hyvin voimakkaasti ähm, että nämä nykyiset säännöt saataisiin voimaan pariin vuotta siihen meni. Mutta tuohon aikaan monet ihmiset aika irrationaalisesti kampanjoivat itse asiassa sen puolesta, että Britanniasta ei saisi viedä lihaa. Ja tämä nyt sitten tuo minut siihen, mitä halusin sanoa, että meidän täytyisi tarkastella asioita rationaalisesti ja meidän täytyy olla myöskin käytännönläheisiä, koska jos olisimme siinä seuranneet julkista mielipidettä, niin olisi ollut ihan juridista ja laillista sitten ähm, toimia sillä tavalla, että että, ähm, että nämä äh, elämät olisi pitänyt kuljettaa 15 tunnin sijasta päiväkausia, kierrättää niitä jotenkin muuta kautta, niitä tämä olisi ollut järjetöntä, mutta äh, tältä osin halusin ottaa tässä nämä syrjäisimmät äh, saaret mukaan. Laiva Aberdeenistä kestää 12 tuntia ja tietysti on erilaisia mahdollisuuksia kuljettaa laivoissa ja menetelmiä, mutta se mikä on hyvin tärkeää, että ei ole se kuinka kauan laivamatka kestää, koska tietyissä olosuhteissa laivallahan, kun eläimet saavat tietyt lepoajat ja mitä sitten tuolla laivalla tapahtuu, niin heillähän on, niillähän on myöskin siellä tietyt varatut alueet, niin sitä aikaa ei pitäisi laskea, mutta jos sitten tämän absoluuttisen kahdeksan tunnin säännön mukaan laskemme, niin sitten tilanne on hyvin, hyvin vaikea. Okni ja Shetlandin saarilla varmasti tilanne muodostuisi aivan mahdottomasti ja sitten halusin myöskin tässä ottaa esille tämän aiemman lainsäädännön lainsäädännön teurastamosta Sehän on ollut ihan erilainen aikaisemmin. Sitten tässä on jotakin tarkistuksia, jotka liittyvät siihen, että pitäisi poistaa sanat teurastettavaksi, teuraaksi tai sitten että se, tässä tietyssä kohdissa lisättäisiin, jos nyt sitten pidämme kiinni tästä aika rajasta, kun eläimiä siirretään laitumelta toiselle. Ja Pohjois-Euroopassahan on tätä tällaista myöskin eläinten siirtymistä korkealtaloilta matalille tasangoille. Tämä on jatkunut vuosisatoja ja eihän Pystyy Pohjois-Skotlannissa itse asiassa talvisaikaan kasvattamaan tiettyjä eläimiä. Niiden täytyy tulla siis laitumille Englantiin ja sama tapahtuu myöskin skandinaavisissa maissa. Siis kysymys on ihan yksinkertaisesti siitä, että tiettynä äh, vuoden aikana ei voida kasvattaa äh, korkealaatuista pihvikarjaa tietyillä alueilla. Siis äh, tämä ei ole näistä syistä mahdollista ja senpä takia pohjoisissa osissa Eurooppaa äh, ei oikeastaan voida tätä, tämän tyyppistä maataloutta harjoittaa, niin että tässä täytyy olla hyvin herkkätuntoisia ja ottaa monet asiat huomioon. Ja sitten jos kuljetuksen laatu paranee sen sijaan, että pelkästään vain katsotaan tällaista absoluuttista kelloa, kellonaikaa. Sen takia olen tukenut tätä päivittäistä kahdeksan tunnin kuljetusaikaa mukaan lukien tietyt lepoajat. Ja siis tätä vuosia sitten minä puolustin ja on tietysti myöskin sitten tämä eläinten kasvatus pelkästään vain äh, teuraksi vietävien eläinten osalta. Ja jos tämä nyt sitten poistetaan tästä, niin tämähän vie Euroopan tästä pelistä pois kokonaan ja tämä johtaa sitten myöskin äh, karjatilojen pienenemiseen. Niin että tässä on otettava huomioon, että nämä ehdotukset olisivat käytännöllisiä. Tässä on oikein hyviä ehdotuksia, että näitä olosuhteita parannettaisiin juuri esimerkiksi vaikkapa kuinka koulutetaan kuljettajia että he voisivat arvioida paremmin vaikkapa lämpötilaa siellä tiloissa, joissa eläimiä kuljetetaan rekoissa, mutta tässä on myöskin aivan käytännön sellaisia esityksiä, jotka eivät ota koneita huomioon ollenkaan, siis käytännön olosuhteet, ja en usko, että ne voivat johtaa mihinkään tolkulliseen. Ja ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich... Pyysin puheenvuoroa sen vuoksi, että minä en nyt näe tässä sitä, että jos parannetaan liikenne, liikennöinti, edellytyksiä ja lyhennetään aikaa. Molempia tarvitaan, jos me haluamme ottaa tämän lainsäädännön vakavasti. Ja tähän nyt haluaisin puuttua. Mitä tulee näihin kuljetusedellytyksiin, siihen liittyy myös valvonta ja infrastruktuuri. Infrastruktuurit ovat tärkeitä siksi, että esimerkiksi me olemme Alppialueella voineet todeta esimerkiksi Brennerin solalla, kun siellä oli tällainen tietynlainen asema, jossa eläimet voitiin juottaa ja jossa he saivat tauon ja he saivat ruokaa ja kun tällainen oli, niin kaikki eläinkuljetukset äh, äh, ajoivatkin toista kautta – sen vuoksi, että kuljettajat joutuivat maksamaan tästä palvelusta. Eli jos sitten siellä joku pysäytettiin ja todettiin, että he ovat ylittäneet kuljetusajat, silloin heidän oli pakko pysähtyä ja antaa eläimille rehua, vettä ja antaa heidän jalotella. Tämä oli hyvin tehokas menetelmä mutta ei tätä kuitenkaan voida tavallaan pitää vaihtoehtona mm, äh, näille kuljetusajoille. Kun puhutaan äh, hygienia, äh, hygienia-asioista nimenomaan ja teurastamoista, että se on se ongelma, mutta on alueita, joissa on tällaisia mobiileja teurastamoita, suuria rekkoja, jotka on varustettu teurastamoksi jotka ovat olleet hyvin näppäriä nimenomaan pienemmille maatiloille. Minkä takia näitä ei voitaisi käyttää ja silloin voitaisiin välttää koko kuljettaminen ylipäätään. Mutta kuitenkaan Kumpikaan näistä ei ole ristiriidassa sen kanssa tai vaihtoehtona sille, että meidän on vähennettävä, lyhennettävä kuljetusaikaa. Meidän täytyy parantaa näitä yleensä ottaen. Aivan liian paljon eläimiä kuljetetaan, sitä tehdään kustannussyistä, ja kun on kysymys elävistä eläimistä, tätä täytyy tarkastella eri tavalla kuin mitä tahansa muita tällaisia kuljetusta tai liikenneasioita. Just briefly, I minä haluaisin ihan lyhyesti, vain haluaisin ottaa tähän kantaan. Tässä puhutaan myöskin teurastamolainsäädännöstä. Ja tämä tuntuu myöskin aiheuttavan tähän lisää ongelmia liittyen eläinten eläinten kuljetukseen, koska minä uskon pitkälti, että eläimet pitäisi teurastaa mahdollisimman lähellä niiden tuotantopaikkaa. Jos tämä tarkoittaa sitten, että teurastama pitäisi rakentaa myöskin Shetlandiin, niin ok. Mutta siellä tuottajat varmasti haluavat kuitenkin myöskin toimittaa eläviä eläimiä muuallekin. Ja jos sitten tälle harmaalle alueelle lähdetään, niin uskon, että sitten joudutaan ongelmiin. Minä tiedän omalta alueeltani, että joskus säännöt teurastomoista ovat aiheuttaneet enemmän tuskaa eläimille kuin että niitä ei olisi sinne edes viety. Annan tästä käytännön esimerkin. Jos eläin tulee vioittuneena äh, teurastamoon, niin se voidaan äh, teurastaa vasta sitten, kun se on kunnossa teurastettavasti ymmärrättekö, niin että sitten täytyy lähteä hakemaan eläinlääkäriä. Sillä aikaa tämä eläin kärsii tuskissaan ja sitten eläin kuitenkin teurastetaan, mutta säännöt sanovat tällä hetkellä, että eläimen täytyy olla kunnossa ennen kuin se voidaan teurastaa. Ymmärrän, että jos eläin on sairassa tai kärsii sairaudesta, ei sitä silloin pidä päästä ruokaketjuun, mutta jos sen jalka on vain jotenkin vioittunut, niin mielestäni tämä on ihan hölmöjärjestelmä. järjestelmä. Sitten toinen asia. Minä tuen tätä kahdeksan tunnin sääntöä, koska ja olen jo tukenut sitä aikaisemminkin, koska kun olen ollut täällä parlamentissa parisenkymmentä vuotta, niin olemme yrittäneet eh, vaikuttaa eläinten, elä, eläin, elävien eläinten kuljetukseen ja olemme epäonnistuneet eh, suoraan sanottuna. Ja se ei välttämättä nyt eh, sitten näy noissa asetuksissa, joita meillä on. Ne ovat mielestäni ihan vahvoja ja hyviä, mutta se johtuu enemmän tämä heikkous on johtanut siihen, että niitä ei panna täytäntöön ja on tällaista löyhäkätisyyttä, hölläkätisyyttä. Ei kaikissa, mutta joissakin kuljetusfirmoissa sen osalta, kuinka eläimiä siellä kohdellaan. Eli sääntöjä ei noudateta, kuten Taylor sanoi ja kuten Benjon tietää oikein hyvin, että tämä on suuri kysymys Britanniassa. Me saamme kaikki eniten postia juuri eläinten hyvinvoinnista ja tämä varmasti sitten heijastelee kyllä ehkä brittiyhteiskuntaa, <laughs> mutta tämä on kuitenkin fakta, näin asia on. Ja senpä takia myöskin tähän liittyy paljon tunteita brittijäsenillä. Tämä on tunteita koskettava asia. Olen samaa mieltä herra De Grandesin pyynnön kanssa, että tätä äänestystä lykättäisiin, että voisimme pyrkiä saamaan jonkinlaisen sovun, mutta olen myöskin samaa mieltä siitä, että jos emme ole päässeet sopuun 7. päivä toukokuuta mennessä, niin sitten lähdetään vaan äänestämään ja katsotaan, että mikä se tulos on. Mutta äh, tässä on kuitenkin sellainen ironia, että minä olen maatalousvaliokunnassa varajäsenensä ja sitten maatalousvaliokunta, niin herra jästäs, kun siellä asia pähkäillään, tietysti mihin joudetaan, että äh, mitä intressejä siellä sitten puolustetaan, mutta näin kuitenkin tämä äh, asia nyt on niin että katsotaan, mitä voimme tehdä, ja olen pyytänyt esittelijä ja varjoesittelijöitä tekemään työtä yhdessä mahdollisimman pitkälti, jotta päästäisiin kompromisseihin, ja jos tämä ei sitten toimi, niin sitten täytyy vain äänestää ja katsoa, mitä sieltä tulee. Sitten DG Sankosta terveys- ja kuluttajansuojapääosastosta on kaksi edustajaa. Kumpi teistä haluaa käyttää puheenvuoron? Ilmeisesti herra Giavinelli tai sitten Rova Olges, joka ei näytä oikein innokkalta, niin että herra Giavinelli, teillä on puheenvuoro. <clears throat> Buongiorno, sono Kiitoksia. Olen äh, Andrea Gabinelli ja vastaan eläinten suojelusta terveyspääosastolla komissiossa. Voin kertoa valiokunnalle ensinnäkin, että kun olemme tarkastelleet eläinten suojelukysymyksiä kuljetusten aikana ja tämän osalta käytyä keskustelua, komission kannalta katsottuna tilanne näyttää nyt siltä, että olemme tarkalleen seuranneet parlamentin tekemää työtä ja keskustelua ja myöskin sitä, mitä neuvoston puolella on puhuttu asian osalta. Jälleen kerran haluaisin painottaa sitä, miten tärkeää komission on tehdä työtä eläinkuljetuksia koskevan lainsäädännön täytäntöönpanon kunnioittamisen puolesta. Mitä tätä koskevaan tietoon tulee, Eläinten kuljetukset tietystikin ovat merkittävä ala Euroopassa. Tämän alan toiminta on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2005 lähtien, kuten komission tiedot osoittavat, joten on äärimmäisen tärkeää, että eläinkuljetukset hoidetaan sellaisissa olosuhteissa, että eläinten hyvinvoinnista ja terveydestä pidetään kiinni kansallistenkin vaatimusten mukaisesti. Kuuntelin tämän iltapäivän keskustelua ja mitä tähän kahdeksan tunnin sääntöön tulee, komission kanta on se, että komissio tässä nojaa siihen kertomukseen, joka komission puolella on laadittu. Nyt ei ole tarkoituksena muuttaa asetusta tässä vaiheessa. Emmekä halua muuttaa kuljetusaikaa koskevaa säännöstä sen sijaan olemme sitoutuneita ajatuksen, että laadettaisiin ehdotuksia, joiden avulla voitaisiin optimoida satelliittinavigointijärjestelmät, jotka mainitaan asetuksessa. Samanaikaisesti voimme pyrkiä parantamaan tiedon saantia niistä tarkastuksista, joita jäsenvaltioiden tasolla suoritetaan. Nämä ovat kaksi lyhyen aikavälin tavoitetta. Me teemme tämän toteuttamiseksi yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Tietystikin tulemme arvioimaan myöskin ehdotuksia, joita Euroopan parlamentti tekee tämän asian osalta. Tulemme huolellisesti tutustumaan niihin, muun muassa pyrkimykseen vähentää byrokratiaa, joka saattaa aiheutua siitä, että uudet sähköiset jäljitysjärjestelmät tai valvontajärjestelmät otetaan käyttöön. Nämä ovat niitä tavoitteita, joita komission puolella on asetettu. Ja jälleen kerran kiitos valiokunnalle sen tekemästä työstä. Kiitoksia. Onko herra Antti Grandesilla mitään lisättävää? Sí, gracias. Niin, kiitokset herra Simpson, rakas ystävä Ryan. Siis ihan lyhyesti vain yritän nyt vetää langat yhteen näistä eri kannoista joita tässä on. Ensinnäkin kaikki varmasti ovat samaa mieltä eläinten hyvinvoinnin tärkeydestä. Ja en missään nimessä halua puhua tätä vastaan. Ja äh, siis äh, tämä on otettava huomioon toisekseen. Sitten mennään todellisuuteen. Kuinka voidaan parantaa eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana, ja se on se asia, jota nyt tässä lausunnossa pohdimme. Eikö olisi ihan tavallista, että kuljetusolosuhteet aloitteissa pyrkisimme tuomaan sellaisia näkemyksiä esille, jotka liittyvät kuljetuksen olosuhteisiin. Ja sen takia täytyy miettiä myöskin sitten, että kuka tässä on päähenkilö, herra Taylor. No sehän on eläin. Olemme samaa mieltä tässä. Me huolehdumme siis kuljetuksesta ja meidän täytyy siis miettiä sitä, kuinka parhaalla tavalla voimme taata ne parhaat ratkaisut, jotka ottavat eläinten hyvinvoinnin huomioon. Tämä on siis tämä asia. Ja haluan korostaa, että nämä kesk- keskustelut, myöskin kanssanne herra Taylor, ovat olleet sellaisia, että en usko, että niissä olisi mitään sellaista, mitä me pystyisi ratkaisemaan erityisesti, jos nyt pyrimme pyrkimään elon jäykistä kannoista. Ja lisäksi uskon, että on täysin mahdollista löytää sellaisia muotoiluja, jotka tyydyttävät kaikkia. Te tuossa sanoitte, ikään kuin vähän syytitte minua siitä, että emme ole ottaneet huomioon teidän tarkistuksenne. No on ihan totta, että olen halunnut ottaa teidän tarkistuksenne mukaan näihin kompromisseihin. Ja lisäksi minulla on myöskin sellainen halu, että otan teidän myöskin kantanne tuleviin kompromisseihin. Ja tämä on oikein hyvä juttu kaiken kaikkiaan. Ei tässä nyt haluta olla mitään radikaaleja, vaan pyritään sellaiseen kantaan, joka tyydyttäisi kaikkia, mutta tässä on olemassa tiettyjä intressejä, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja nämä ovat aivan legitiimejä nämä intressit. Ja on erilaisia olosuhteita myöskin, jos ajatellaan vaikkapa näitä kaukaisia alueita, olosuhteet ovat siellä erilaisia, jos ajatellaan maakuljetuksia tai merikuljetuksia ja välimatkat ovat myöskin hyvin erilaisia joitakin välimatkia pystytään meriteitse lyhentämään, joitakin ei voida. Espanjalaiset tutkimusretkeilijät itse asiassa veivät mukanaan eläviä eläimiä, jotta he voivat syödä niitä. Tätä on tehty vuosisatojen ajan. Niin, no, meidän pitää siis päästä sellaiseen muotoiluun, joka olisi täydellinen, joka ottaisi huomioon nämä poikkeukset ja myöskin konkreettiset olosuhteet, jotka voidaan hyväksyä eläimille. Jos en nyt usko, että me liikaa vaadimme täällä kun kysymys on vain lausunnosta täällä liikennevaliokunnassa, itse hän maatalousvaliokunta on tässä vastuuvaliokuntana, mutta uskon, että tästä kahdeksasta tunnista tulee viitearvo. Ja minä pyytäisin, että tässä viitattaisiin siihen kyllä, mutta että tämä ei olisi mikään jäykkä sääntö, vaan että ähm, todella määriteltäisiin sellaiset kulutusmuodot, jotka ovat täysin legitiimejä ja täysin äh, laillisia. Loppujen lopuksi, puheenjohtaja, meidän täytyy siis pyrkiä näihin äh, kompromisseihin ja sitten seitsemäs päivä nähdään, että ovatko kaikki tyytyväisiä ja sitten yritämme vain äänestää. Mutta lisäksi vielä haluaisin sanoa, että olisi varmasti hyvä, että nyt myöskin tätä asiaa tässä nyt miettisimme ja minä haluan sitoutua siihen, että jatkan tätä työtä edelleen varjoesittelijöiden kanssa ja myöskin esittelyiden kanssa ja tietysti myöskin kaikilla on mahdollisuus sanoa kantansa ja tulla kuulluksi ja minä haluan ottaa nämä kannat huomioon ja sitten pyrin esittämään jotakin sellaista, joka ei erota meitä kaikkia. Tietysti meillä on ero erilaisia näkemyksiä, mutta tämä on kaikki, eh, mitä eh, tässä nyt toivon, koska tämä varmasti on se konsti, jolla päästään eteenpäin, tehdä yhteistyötä, keskustella yhdessä. Ja kaikki nämä eri tunteet ja yksityiskohdat, joita valiokunnan jäsenet ovat esittäneet, yritän niiden pohjalta löytämään sellaisen muotoilun, joka toivon mukaan tyydyttää kaikkia. Ja 7. päivä toivon, toukokuuta toivon mukaan sitten tapaamme näissä merkeissä ja pääsemme sitten tämän asian ratkaisemaan. Thank you, Mr. De Grandes. Well, we've put the vote... Kiitos, herra De Grandes. 7. toukokuuta äänestetään, joten tässä on tuon pari viikkoa aikaa vielä pyrkiä sopimukseen, mikä vain mahdollista. Ja kuten sanoin, mikä tämä tässä ei onnistuta, niin sitten täytyy vain äänestää ja katsoa, mitä tästä jää käteen. Uskoakseni esittelijöiden, esittelijöiden tehtävänä on nyt lyödä viisaat päänsä yhteen ja katsoa, mitä tästä syntyy. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi siirrymme käsittelemään EUn kohesiopolitiikkaa Atlantin alueella. Odottelemme vielä esittelijää Rouva Tikauta, joka on vielä matkalla. Kenties pari minuuttia kuluu ennen kuin on paikalla. Tämä on kyllä aika kamalaa, sanoo puheenjohtaja. If you finish early.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 Mrs. Tickow's arrived, sprinting. Rouva Tikao on ilmestynyt paikalle. Ilmeisestikin pilmahti jostain. Aihe on kohesiopolitiikka Atlanttisella alueella. Silvia, sinä saat nyt puheenvuoron. Ole hyvä. E. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, että olin myöhässä, mutta minun oli osallistuttava ITRE-valiokunnan kokoukseen. Haluaisin aloittaa kiittämällä sihteeristöä ja kaikkia kollegoita, jotka ovat tukeneet minua, kun olen laatinut tämän lausunnon. Haluaisin ihan nopeasti tuoda esiin muutamia näkökantoja tästä. Ensinnäkin on erittäin erittäin tärkeää, että kehotamme komissiota hyväksymään toimintaohjelman Atlantin alueelle vuoteen 2013 ja esittelemään projekteja, jotka ovat tärkeitä kaikille alueellisille partnereille. Ja tämä lausunto painottaa myös, miten tärkeää on ottaa käyttöön koko tämä merellinen strategia ja että voidaan kutsua kokoon tällainen transatlanttinen foorumi silloin, kun se on välttämätöntä. Me tarvitsemme tällaista monimuotoista liikennevälinettä Atlantin alueella. Se on välttämätöntä ja tämä olisi sekä pohjoinen etelä että itä-länsi-akselilla. Näiden tulisi olla hyvin orientoitu tulevaan TEN-T-verkkoon. Uskon, että erityistä mielenkiintoa pitäisi myös osoittaa esimerkiksi satamien ja sisämaan liikenteen välillä niin, että koko alue voisi saada etua tästä meri Me Näemme, että on tärkeää parantaa rahtikuljetusta Atlantilla, samoin kuin öljyn ja kaasuterminaalien rakentamista ja sen lisäksi myös intermodaalista kuljetusta. Tärkeää on myös huolehtia lyhyiden matkojen kuljetukset Atlantilla niin, että voidaan huomioida myös ympäristö. Ja kehotamme Atlantin valtioiden Viron, viranomaisia allekirjoittamaan yhteisymmärryssä pöytäkirjan niin, että voitaisiin parantaa jo olemassa olevia järjestelmiä, joilla valvotaan aluksia, ja allekirjoittamaan myös sopimuksia tie- tiedonvaihdosta viranomaisten kesken. Ja taistelemaan rajat ylittävää rikollisuutta vastaan, huumeiden salakuljettamista ja yleensä salakuljettamista vastaan. Tärkeää on myös toimeenpanna eurooppalaiset sat- satelliittinavigointiohjelmat, kuten Galileo, niin että voidaan parantaa etsintä- ja pelastustoimia Atlantilla. Tärkeää on myös äh, saada kehitettyä korkeatasoista ja kestävää äh, turismia, matkailua ja sen lisäksi vielä edelleen kehittää tulevaisuudessa pääelementtejä Atlantin alueella, kuten esimerkiksi merikuljetukset, kalastus ja vesiviljely, matkailu, merellinen energia ja energian monimuotoistaminen. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että ikävä kyllä komissio komission tiedonanto ei ole niin eh, tarkka kuin me olisimme halunneet sen strategian olevan. Ja tämä johtuu todennäköisesti siitä, että tähän ei liity toimintasuunnitelmaa ja sen vuoksi me vaadimme komissiolta vuoden 2013 loppuun mennessä, että heidän olisi laadittava todellinen toimintasuunnitelma, joka ottaisi mukaan kaikki alueelliset toimijat ja siinä olisi selkeitä ehdotuksia, joka sitten parantaisi koko tätä aluetta matkailu ja liikennenäkökulmasta. Kiitos. Mr. Texier for... Kiitoksia herra Texier. Kansanpuolueen nimissä, olkaa hyvä. Obrigado, Sr. Presidente. Queria antes de mais começar por eh, felicitar o excelente trabalho que foi... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella kollegaamme Silvia Tikauta erinomaisesta työstä. Kaikki asiat, jotka hän hoitaa, hän hoitaa erinomaisesti niin kuin tämänkin päiväinen asia, kun hän esitteli valiokunnalle. Kyse on äh, taloudellisesti vaikeista ajoista, joita me nyt äh, käymme lävitse. Siksi on tärkeää pohtia sitä, miten voidaan luoda työpaikkoja. Kyse kokonaista toimenpidepaketista, jolla pyritään edistämään työpaikkojen luomista. Jäsenvaltioiden täytyisi voida käyttää hyväkseen vihreän talouden avaimia mahdollisuuksia. Meidän täytyy todellakin myöskin meri saada muuttumaan vihreämmäksi. vihreämmäksi. Kyse on sinisestä taloudesta, josta pitäisi tehdä nyt hieman vihreämpää. Tässä haluaisin voidaan tarkastaa tätä asiaa. Muutama kommentti tärkeimpiin seikkoihin. Ensinnäkin onnittelisin esittelijän siitä, että on tuot mukaan sen, miten tärkeitä merten valtaväylät ovat ja merenkulku ylipäänsä. Surullista kyllä tätä merten valtaväylä tai valtatie ajatusta ei ole otettu ajatukseen Connecting Europe-hankkeeseen, jolla tarkastellaan tulevia liikennemuotoja Euroopassa. Kuitenkin täytyisi painottaa meriliikenteen merkitystä ja sitä, miten voitaisiin parantaa merenkulkijoiden koulutusta ja kuinka käyttää hyväksi kaikki meren tarjoamat mahdollisuudet, olipa sitten kyse matkailusta, kulttuurista, energiansaannista tai ihan vain merenkulusta. Toimintasuunnitelmat pitäisi antaa viimeistään vuonna 2013 eikä vasta vuonna 2014 rakennerahastojen kautta pitäisi voida myöskin tukea toimia, jotka liittyvät Atlantiseen strategiaan ja merenkulkuun. Monivuotista rahoitusta pitäisi saada tätä varten käyttöön ja myöskin strategian ulkoiset ulottuvuudet ja myöskin äärialueet, Euroopan unionin äärialueet ja niiden toimintamahdollisuudet. Muistuttaisin teidän mieleenne sen seikan, että miltei 60 prosenttia taloudellisesta toiminnasta tällä alalla koituu äärialueilla Euroopassa. Ja kun on kyse merenkulusta, energiaa saannista merialueilla, ilmastonmuutoksesta ja elintarvikkeiden saantivarmuudesta, kaikki nämä seikat pitäisi ottaa huomioon tässä kokonaisvaltaisessa strategiassa. Merenkulku on erittäin tärkeä asia yhteysmarkkinoiden ja alueellisen kohesion kannalta. Me tulemme tekemään tarkistuksia tässä valossa. Ja mielelläni teen yhteistyötä rouva-esittelijän ja muiden varjoesittelijän kanssa niin, että me voimme sitten kaikki yhteistuumin laatia strategian, joka olisi vahvempi ja toimivampi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Bilbao Kiitos puheenjohtaja Bauer paikalla. Tiedän, että hän piti tätä tärkeänä asiana, mutta minäkin puhun tästä mielelläni. Ensin haluaisin kiittää edustaja Tikauta siitä, mitä hän on tässä tehnyt. Hän on kuten aina ollut hyvin äh, huolellinen ja siitä hänelle kiitos. Tässä on muutamia asioita, jotka haluaisin ottaa esiin, mikä tästä puuttuu, eli lentoliikenne. No, lentoliikennettä ei välttämättä äh, ajatella, kun on kysymys Euroopan laajuiset liikenneverkot, mutta se kuuluu kuitenkin siihen, koska äh, esimerkiksi Atlantin, äh, Atlantissa, Atlantin kohdalla ajatellaan ensimmäiseksi luonnollisesti äh, satamia, varsinkin lyhyillä matkoilla, mutta miten pitkälle sitten Single European Sky äh, otetaan tähän mukaan, koska kyllähän se kuuluu tähän, kuten edellä puhuva sanoi myös. Tässä on sitten paljon asioita, jotka ovat hyviä, kuten esimerkiksi tämä, että käytetään yhdessä näitä tietoja tai sovitaan siitä ja se, että yhdessä kamppaillaan vaikeuksia vastaan merillä. Artiklas 7, 8 ja 9 Niissä oli sellaisia asioita, jotka liittyvät tähän integroituun meripolitiikkaan. Brian Simpson varmasti jälleen kerran näkee, miten tärkeä integroitu meripolitiikka on niin, että yhdessä eri elinkeinoaloilla kehitetään näitä asioita yhdessä. Tämä koskee kaikkia merialueita, samoin kuin Itämeri- ja Välimeristrategiaa ja Atlantistrategiaa tässä on paljon suurta sinistä kasvua, eli nimenomaan meriteollisuuden alalla on kasvua. Ja Euroopalla on paljon naapareita, joiden raja päättyy nimenomaan Atlanttiin. Ja sen lisäksi sitten nämä merelliset ammatit, se oli poistettu tästä, mutta toki se kuuluu tähän mukaan, se pitäisi ottaa mukaan. Se oli myös minun mietinnössäni samoin kuin Van Dalen meristrategia mietinnössä. Eli siis kaiken kaikkiaan hyvä lausunto. Ja niin, en tiedä mitä Edustaja Bilbao mahdollisesti tekee täydennyksiä. Hän tekee ehkä muutaman tarkistuksen, mutta olen vakuuttunut, että hänkin pitää tätä hyvänä. Kiitos. Thank you, Mr. Taylor Green. Kiitoksia sitten herra Taylor vireistä. <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Meidän mielestämme mietintö on erinomainen. Erityisen iloinen olen nähdä, nähdessäni, että tässä viitataan ratifiointiyhteistyöhön ja satamien ja sisävesiväylien yhdistämiseen toisiinsa. Kyse on taloudellisen ja sosiaalisen kasvun keskittymistä loppujen lopuksi. Meidän täytyy vaatia kestävää ja laadukasta matkailutarjontaa niin ikään. Lisäksi tarvitaan toimintasuunnitelma Atlantissa strategia varten. Loistava ajatus. Lisäksi halutaan Atlantista tehdä mallialue puhdasta ja turvallista merenkulkua ja turvallisuutta silmällä pitäen. Kaikki nämä tavoitteet ovat sellaisia, joita me kyllä pidämme erittäin hyvinä ja saattaa, että me keksimme itsekin muutaman ajatuksen, millä voitaisiin parantaa tätä mietintöä vielä, mutta mielellämme myötävaikutamme siihen, että mietintö saadaan menestyksellä hyväksyttyä. Rova Foster. Yes, thank you to Mrs. Tikau. I think... Kiitokset edustaja Tikaulle. Hän on saanut mukaan hyvin paljon asioita. Olen samaa mieltä edustajan Meissnerin kanssa, kun hän otti esiin sen, että täytyy katsoa myös lentosektoria, lentoliikennesektoria, koska edustaja Tikau puhui täällä jo satelliittijärjestelmistä luonnollisesti, ja me kaikki tuemme tätä kaikkea luonnollisesti, mutta yleisesti ottaen niin kollegat ovat ottaneet täällä esiin muitakin asioita, joista olen samaa mieltä. Joten siis eh, kiitokset eh, meidän ryhmältämme myös eh, edustaja Tikaan työlle tähän mennessä. I apologize, but we... Rova Bao, pahoittelen sitä, että emme voineet odotella teitä, mutta nyt kun te tulitte paikalle, niin puhukaa, olkaa hyvä. comisión que era responsable de otro informe y pensando... Kiitos. Minähän olin vastuussa tästä mietinnöstä toisessa valiokunnassa. Oli miten oli, minä olen kiitollinen edustaja Tikaulle tästä mietinnöstä. Tässä mietinnössä keskitytään nimenomaan siihen, että parannetaan muun muassa satama hallintoa ja se on positiivista. Tuodaan esiin tarve vahvistaa rautatieinfrastruktuuria ja parannetaan maanteitä ja satamia. Kaikki tämä, jotta voitaisiin parantaa rahtiliikennettä. Kun katsotaan näitä erilaisia yhteyksiä, mitä meillä Euroopassa on, niin meidän täytyy ottaa huomioon Connecting Europe. Ja ihan yleisesti ottaen haluaisin myös ottaa esiin sen, että on tärkeää, että me vahvistamme rautateiden roolia tässä mietinnössä. Eli että tuomme esiin sen, että haluamme tehokkaan, hyvälaatuisen järjestelmän. Sitten haluaisin myös sanoa, että ehkäpä meidän pitäisi ottaa esiin myös nämä ultraperiferiset äärialueet, ja niiden rooli. On tärkeää painottaa satamien yhdistämistä. No, Kiitos paljon. Täällä on nyt 38 nimeä listallani, joten en tiedä, kuka komission puolesta puhuu. Herra King. Hienoa, koska tämä on helpompi lausua kuin jotkut muut nimet tässä listallani. Herra King puhuu nyt komission nimissä. Uh, thank you, Chairman. Kiitokset ja kiitokset äh, valiokunnalle, että olette pyytäneet meidät tänne vastaamaan. Olemme lukeneet tämän mietistöluonnoksen mielenkiinnolla ja tässä on paljon hyödyllisiä ehdotuksia ja tutkimme niitä. Which we shall examine. Tutkimme niitä, kunhan tuota toimintasuunnitelmaa valmistelemme nyt. Valiokunnassa kyseltiin tämän toimintasuunnitelman perään, että se olisi mahdollisimman pian valmis. Ja olemme nyt ajatelleet sitä tämän vuoden marraskuuta varten ja ottaisimme siinä huomioon mahdollisimman paljon niitä ehdotuksia kuin on järkevää ottaa. Ei ole mikään yllätys eikä salaisuuskaan varmasti, että tavoitteena tässä Atlantti-strategian kanssa on taata se, että pääasiassa periaatteessa jäsenvaltiot ja alueet pystyisivät suunnittelemaan hyvin etukäteen rahoitustaan projekteja varten, joita siis rahoitetaan raho- rakennerahastoista, kohesiorahastoista, horisontti 2020 paketista ja niin poispäin. Tämä hetkinen prosessi pyrkii nyt rohkaisemaan jäsenvaltioita ja alueita tekemään tällaisia suunnitelmia avainprioriteetti projekteista ja investoinneista, jotta tällä tavalla voisimme sitten kuulla kesän aikana julkisesti heitä näistä ajatuksista. Ja mm, tällä tavalla Atlantti Forum vuoden mittaan etenisi ja tietysti järjestimme useita tapahtumia myöskin jäsenvaltioiden kesken, jotka ovat tässä kyseessä ja alamme luomaan tällaista alustavaa toimintasuunnitelmaa, joka sitten vuoden lopulla vielä tulee täydellisemmäksi. Ihan näihin yksityiskohtiin vielä puuttuisin. On varmasti sanomattakin selvää, että että nämä liikenneelementit tässä yhteydessä ovat erittäin tärkeitä, ei pelkästään vain kun ajatellaan satamien kehittymistä. Satamat tietysti voivat vaikuttaa valtavasti työllisyyteen ja siihen, äh, kuinka äh, myöskin rannikon elinkeinot voivat selviytyä, kuinka energiaa saadaan äh, mereltä mantereille ja kuinka autetaan telakkatoimintaa ja äh, viedään äh, rahtia maanteille, niin että tämä on hyvin tärkeä kysymys ja yritämme ottaa sen huomioon mahdollisimman pitkälti ja myöskin rohkaista jäsenvaltiota näkemään tämän asian myönteisellä tavalla niissä hankkeissa, joita ne haluavat rahoittaa EU-rahoituspakettinsa puitteissa seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Sitten äh, strategian kansainvälistäminen on hyvin tärkeää, että keskustellaan Atlantin alueesta kokonaisuudessaan ensinnäkin Keski-Atlantin ja syrjäisempien alueiden osalta ja myöskin kumppaneittemme osalta, erityisesti Yhdysvallat ja myöskin muut alueet tulevat kysymykseen, mutta erityisesti haluamme taata sen, että meillä on toimintasuunnitelma, joka pätee erityisesti EU-rahoitteisiin hankkeisiin 2040 vuoteen saakka, ja sitten sen jälkeen tietysti meidän täytyy saada mukaan muita kumppaneita ja muita alueita tämän strategian kehittämiseksi. Tämän tarkoituksena tietystikin on työpaikkojen kasvun luominen meren, merialueille ja rannikkoalueille. Kysymys on juuri tästä sinisestä taloudesta, jota yritämme elvyttää, ei pelkästään vain julkisella rahoituksella, vaan myös kenties tai ei siis pelkästään julkisella rahoituksella, vaan siis yksityisellä rahoituksella myös. Ja ähm, Senpä takia toivoisimme saavamme sellaisia projekteja, jotka hyödyttäisivät näitä herkkiä alueita. Ja uskon, että sillä tavalla voisimme saada järkevän toimenpidepaketin, joka keräisi rahoitusta aina vuoteen 2020 saakka. Ja tämähän on tässä tarkoituksena, niin että suuret kiitokset vielä valiokunnalle tästä Ähm, tästä ähm, äh, asiakirjasta. Tämä on hyvin hyödyllinen ja teemme kaikkemme sellaisen toimintasuunnitelman ähm, laatimiseksi, että jäsenvaltiot olisivat siinä mukana ja että se todella heijastaisi näitä äh, painopisteitä, joita täällä on mainittu. Kiitoksia. No, minä jään odottelemaan teidän vierailuna Liverpoolin satamaan. Rouva Tikao, olkaa hyvä. Mä tuturor kollegilor uh, uh, Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani, jotka puhuivat keskustelun yhteydessä. Jään ilomielin odottelemaan teidän tarkistuksianne ja ilomielin teen teidän kanssanne yhteistyötä. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy entistä enemmän painottaa sääntöjä, jotka koskevat ilmaliikennettä ja raita, rautatieliikennettä. Valitettava kyllä meillä oli pieniä sanamuoto- tai sananvalinta vaikeuksia, vaan pikemminkin sanojen lukumäärä oli rajoitettu, joten emme voineet saada lausuntoon kaikkea mahdollista mukaan. Jälleen kerran kiittäisin sihteeristöä sen tarjoamasta tuesta. Kiitoksia myöskin komissiolle yhteistyöhalukkuudesta. Minulla olisi yksi kysymys. En oikein ole varma, ymmärsinkö oikein mitä komission edustaja sanoi. Ymmärsin, että komissio tulee laatimaan toimintasuunnitelman luonnoksen, joka tullaan antamaan kuultavaksi muille tahoille. Tuleeko tämä nyt ennen vuoden päättymistä vielä tämä asiakirja, vai milloin se on tuloillaan? Toimintasuunnitelma luonnos, vai tuleeko lopullinen teksti? Kummasta nyt oli kyse? Komissio aina sanoo, että marraskuussa, mutta ei ikinä sano minkä vuoden marraskuussa. Olettaakseni 2012 vuodesta oli kyse, mutta voiko herra King vielä vastata? Just, uh, just... Suunnitelmana on, ollakseni nyt ihan selkeä, että tämä toimintasuunnitelmaluonnos tulee 2012 marraskuussa ja lopullinen teksti oletamme, että Atlanttinen foorumi päättää neuvottelua neuvottelunsa helmimaaliskuussa 2013 ja sen jälkeen sitten hyväksyisimme tämän maaliskuussa mahdollisesti 2013. Selvä. Aikaraja tarkistuksia varten on 7. toukokuuta, 13. toukokuuta valiokunta äänestää ja Regi-valiokunta sitten kesäkuun 21. päivä. Kiitoksia Rova Tikaolle ja Rova Bilbaolle siitä, että he tulivat etuajassa paikalle. Ja nyt siirrymme koordinaattoreiden kokoukseen.